pünktlich, sehr schön. Hyvää huomenta. Olemme tänään epätavallisen täsmällisiä. Hienoa. Voit todeta, että meillä oli eilen vaikea koordinaattorien kokous, ei niinkään koordinaattorin takia, vaan niiden teemojen takia. Te varmaankin olette nähneet jo postissa tulokset tästä. Meillä on oma-aloitteisia mietintöjä ja katsotaan, miten sitä loppujen lopuksi tämä tehdään. Mutta yhden asian voin tässä jo ilmoittaa. Lipe valiokunta on tehnyt oma-aloitteisen mietintöaloitteen aiheesta mediapluralismi. Ja me eilen illalla sitten taas kokouksessa totesimme, että tämä on kyllä, tämä ei ole LIPE-valiokunnan aihe, vaan meidän oma aiheemme. Me olemme vastuussa medioista. Eikö ole tulkkausta? Toimiiko tämä? Me olemme vastuussa median monimuotoisuudesta. Ja eilen totesimme koordinaattorin kesken, teemme sen täällä valiokunnassa. Jos voitamme tämän taistelun, ja tietenkin haluan vakuuttaa kaikille, että voitamme tämän taistelun, niin silloin se pitää tapahtua tässä valiokunnassa – ja silloin tämä oma-aloitteinen mietintö, joka eilen valitsimme, se ehkä sitten siirretään, se lykätään. Niin kerro sinulle myöhemmin tämä asia vielä. No niin, halusin vain kertoa tämän teille, että tämä taistelu on edessämme. Lipevaliokunta haluaisi mielellään vetää tämän asian omalle taholle. Ja uskon, että meidän pitääkin olla varovaisia tässä asiassa. Ei pidä antaa meidän tehtävän muille jos hän antaa tähän sitten oman lausuntonsa, no olkoon, menkö se sitten, vaikka perusoikeuksista, jos aloit todeta tähän. Mutta he, he viittaavat eh, artiklaista 62, että ovat perusoikeuskirjasta vastuussa, ja tällöin he ovat vastuussa siitä myöskin, myöskin standardeista mm, median vapaudelle EU-ssa. Mutta jos kyseessä on kerran perusoikeus Äh, kirja, niin kyllä se on meidän tehtävämme silloin. Mutta tietenkin Liibe on sitä mieltä, että he ovat tässä vastuussa, mutta kyllä oikeastaan me olemme alkuperin, alunperin tästä vastuussa. Me taistelemme tästä, jos voitamme tuon taistelun ja oletan, että voitamme, niin teemme ensin tämän mietinnön ja sitten tämän jälkeen vasta Bologna-mietinnön tämän jälkeen, josta sovimme eilen illalla. Kaiken muun voitte lukea sitten pöytäkirjasta, joka lähettiin teille illan illalla. Meidän pitää myöskin <clears throat> sitten äänestää. Meillä on Nuoret liikkeelle aloite, puitteet Euroopan yleisvestävien ammattilaisten koulutusjärjestelmän parantamiseksi estyslistalla. Haluatteko puhua vielä tästä, millään kaikki selvää, hyvä, kiitokset. Sitten voidaan aloittaa äänestys. Pitäkää korttinne valmiina kaiken varalta. Tämä voi olla vaikeakin asia. Meillä on tuosta EPPstä, kaksi ei saa äänestää. Kuka vetäytyy? Ivo ja Matula. Okei. Okay. Kiitoksia. Ja sitten jos Oletko aika viisa, Hän tulee tänne paikan päälle. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta kak, vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta. Ah, okei, okay. 13 puolesta vastaan. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tarkistaapas. Äänestys on avattu. 19. Päättynyt. Y- 9 puolesta 14 vastaan hylätty. Niin 15 oli tämä. Niin. Nyt tulee 16. 16. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta, äh, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Ah, eikö toimi? Äänestys on päättynyt. Hylätty 16.10. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 ja 115 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31. 32. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 13.13. 13. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35. Tämä koskeva englanninkielistä versiota. 36 puolesta vastaan. Mitä? 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkastaa sähköisesti. Avat, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 14.12. Hylätty. 40. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42 puolesta vastaan. Nyt tarkistetaan vielä. Äänestys on avattu. 42. Äänestys on päättynyt. 13, 12 hylätty. 46, 48 identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9. Empel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 12.12 hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 vedetty pois. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67, 68, 69 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 Mene ah, meidän huolisanatuksen kolme lukee tässä, jos hyväksytty. A, ah, kuusi. Tässä on väärin, siis kuusi. Suuntarus kuusi. Puolesta vastaan tyhjä, tyhjä hyväksytty. 74. Identtinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 vastaan. tyhjä Tarkistetaan vielä. Äänestys on avattu. 75 on kyseessä. Äänestys on päättynyt. 11.17 hyväksytty. Niin hyväksytty. 6, 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta. Okei, hyväksytty, hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjä, ylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 4 empelistä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 14.14 14. hylätty. Empel 2. Empel 2 puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpas. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty 14. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on avattu. 26 on kyseessä. Äänestys on päättynyt. 16.11. 16.12 hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkastus 7. Um, haluatko tuotetaan tähän asiaan? Of this amendment. You are against. Vastustat suullista tarkistusta vai? Haluatko kertoa sen ryhmällesi nyt? Ah, okei. Okay. Hyvä. Suurin tarkastus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ylätty. kolmen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 empelistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Vielä kerran. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tämä on hyvää liikuntaa, jos teette nopeasti tämän. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 104 104 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaa tyhjää. Ei vielä kerran. Puolesta. Ja, ja. Okei, tämä vähän kestää aina täällä. 107. 107 puolesta vastaa tyhjä, hyväksytty. 108 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan, tarkistaa. Äänestys on avattu. Päättynyt. Etkö 710 voi, ö, hyväksytty. Sitten on 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 Empel puolesta vastaan. Vielä kerran 10 empelistä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 11 empel puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 123, 134 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 124 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää Sähköinen tarkistus. Äänestys on avattu. On. Äänestys on päättynyt. 14, 14. Hylätty. 126. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan toinen osa. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 19.10 hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 144 puolesta vastaan tarkistaa. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 19.8. hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjä Sähköinen tarkistus, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 20 vastaan 8. Niin, liikunta on hyvä. 162, 161 korjaa puheenjohtaja. Marko, puolesta vastaa tyhjä. Hyväksyt. 162 puolesta. Niin tämä on poistaminen. Teidän mitä poistaa tai ei. Tämä on sisältö, mistä on kyse. Tämän tarkistuksen sisältö. Eli 162 puolesta vastaan. Hyvä, hylätty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 165 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 164 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Suullinen tarkoitus 9 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 29 Empel puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Empel 1 puolesta vastaan. Tarkistaanpas. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 613 hyväksytty. 168. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljäs osa puolesta, vastaan, tarkistaapas. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 15.14 hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 ja se 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 18 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 183 puolesta ja 184 onkin Empelistä jo. 185 on seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Oral suunnilleen 10 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 186, 189 puolesta vastaa tyhjä hyvä, hylätty. 191 puolesta vastaa tyhjä hylätty. Empeli 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 107 arvoista. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 200 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 201 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. MP 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 se on 16 Empelin kattama jo 206 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 208 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, äh, hylätty 193 puolesta vastaan 210 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 211 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaanpas tuo. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 14.11. 212 sitten. 212? Joo, 212 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestys on avattu. Siis olkaa hyvä, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. 15.14 hyväksytty. 213. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 218. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 215, a, pois, vedetty pois. 216, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää ylätty 225 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 220 vedetty pois. 221 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjä hylätty. So, asamme here. Mitäs sitten on loppuäänestys? Loppuäänestys. Olkaa hyvä, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta kaksi tyhjää. Onneksi olkoon Milan Zvea. Ja mikä sitten tulee? Just to see, just to see. Just, Okay, say something. Eh, rad bi se zahvalil uh, vsem vam za to glasovanje. Uh, prav tako puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää kaikkia tästä äänestystuloksesta. Haluaisin myös kiittää kaikkia siitä, että autoitte tekstin laatimisessa. Erityisesti kiitäisin Roberta ja Petraa heidän avustaan. Kiitos. Milan. Kiitokset Milan. Sitten kohta kymmenen esityslistalla. Kuseessa yhdessä on monivuotinen rahoituskehys. Kehys. Ivan ei ole paikalla. Ei voi tehdä mitään, ei voi sanoa silloin mitään. Mennään sitten suoraan äänestykseen. Missäs minun äänestyslistani onkaan? päätöksistä. Onko jollain se äh, tämä lista, mutta kantaa minulle? Roberto, onko sinulla vielä yksi? Merci. Okei. Okay. No niin, aloitetaanpa sitten. Tarkistus yksi puolesta vastaan Tarkistetaanpas. Äänestys on avattu. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 17.9. Niin, alkaa vähän valveilla. Tarkistus 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, ah, ah viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta. Ai 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 17 ja 12 hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, ylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, ylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, ylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 tyhjää hylätty. 36 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaa tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Kappale 12 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, aina ah, pois. Okei, okay. ei lukenut tässä. 50 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjä, tarkistetaanpa. Äänestys on avattu. 51. Äänestys on päättynyt. 16.13 hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 54 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys puolesta. Tämä sähköisesti. Olkaa hyvät, äänestäkää sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 27 vastaan 2 hyväksytty. Onnittelut poissa olevalle Ivanille. Onko meillä vielä? Sitten 11. Kattava lähestymistapa. Rouva Keli, haluatteko todeta jotain tähän aluksi? Että mitään. No niin, jos saisin tämän listan, niin olisin tyytyväinen. Aloitetaan äänestyksellä. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys on avattu. Kuusi. Äänestys on päättynyt. 910 hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta. Yksitoista. Teillä on suullinen tarkistus, olkaa hyvä. je, je vais le lire en, en anglais. Hein stress... Niin minulla olisi tarkistus, luen sen englanniksi. Eli henkilötietojen antaminen työnantajalle ja näitä tietoja pitäisi ottaa eteenpäin kolmalle osapuolelle ennen kuin saadaan tähän henkilökohtainen suostumus. Number 11 is not all. 11 ei ole suullinen tarkistus. Tämä on siis suullinen tarkistus kohtaan 11, niinkö? Oui. C'est ça. Bon, alors vous voulez, vous voulez... Niin 11 nimenomaan. Ajouter. Te haluatte siis lisätä, tiedottaa ja niin poispäin. Niin, minä luin tämän uuden version tähän osaan. Mikrofoni, olkaa hyvä. We are voting the, the, the, amendment. Me äänestämme tarkistuksesta 11 lisäyksellä. Kem, äh, ilmoittaa työnantajalle. Eli seuraava muutos tehdään tänne näin. Painottaa sitä, että henkilöstötietoa annetaan työnantajalle, joka, joka koskee tämän henkilön henkilökohtaisia tietoja, niitä ei voi välittää eteenpäin ilman, että antaa kyseisen henkilön suostumus tähän tietojen välitykseen. So. Okay, uh, I think we should... We'll accept it. Come on. Okay, we'll accept it. Okay. Hyväksymme. Also, Amendment 11. Siis tarkistus 11 tässä uudessa muodossa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Teillä oli onnea, että aikaisemmin olet vastaan. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 vedetty pois, 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjä mikä se olikaan, hyväksytty. Sullen tarkoitus Nadia Hirschiltä. Puolettako tätä vastaan? Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, ylätty, Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. 29 vastaan nolla. Hyvä tavaton. keli. Kyllä kaikki muutkin toimenpiteet tehdään samalla tehokkuudella. Haluatko todeta jotain tähän asiaan vielä? Hyvä. Haluaisin kiittää vain kaikkia tuesta. Ja kiitoksia teille, rova puheenjohtaja, hyvin tehokkaasta homman läpiviemisestä tänään. Kiitoksia. Sitten kohta 12, jota oikeastaan olekaan. Rova Vasiliu ei ole täällä tänään paikan päällä. Hänen perheessä oli ikävä kuolintapaus, joten hän ei ole paikalla. Mennään sitten suoraan kohtaan 13. Urheilun eurooppalainen. Oletko hieman hiljempaa siellä? Täällä on ihan kauheita. Niin, urheilun eurooppalainen ulottuvuus. Te tiedätte kaikki, että vihdoinkin saimme, mitä vuonna 2006 halusimme minun ensimmäisellä mietinnöllä saada. Eli se on nyt Lissabonin mukana, tämä urheilu, ja meidän pitää huolehtia myös siitä, että meillä on myöskin sitten tässä komission tiedonanto asiaan liittyen, ja meidän kollegamme Santiago Fisas on käsitellyt asiaa annetaan hänelle puheenvuoro, että hän voi kertoa ensimmäisiä vaikutelmia, kuinka hän aikoo tehdä tämän. Sinulla on puheenvuoro. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille. Aivan ensiksi haluaisin esittää onnittelut komission jäsen Vasiliolle siitä erilaisesta työstä, mitä hän on tehnyt tällä tiedonannolla 18. tammikuuta, joka koskee urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Tämä tiedonanto itse asiassa seuraa valkoisen kirjan suuntaviiva vuodelta 2007 ja niitä uusia toimivaltuuksia, joita me saaneet 176 artiklan pohjalta Lissabonin sopimuksesta. Tämä mietintö, jonka esittelijänä minun kunnia toimia. Sen tarkoituksena on noudatella näiden asiakirjojen jäsentelyä niin, että voitaisiin antaa vielä suurempi panos Euroopan urheilulle ja aloittaisin vuoropuhelu kaikkien eri urheilun sidosryhmien kanssa. Haluaisin muistuttaa myös, että moni muukin valiokunta on kiinnostunut tästä mietinnöstä, sillä meillä on paljon yhteistä kaksi kuulemista, mitä on järjestetty urheiluun liittyen, sekä tämän valiokunnan järjestämä että kansapuolen järjestämä 30 maaliskuuta ovat tuoneet uusia ajatuksia tähän keskusteluun. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää sosialisti- ja liberaaliryhmän edustajia, jotka tulivat meidän ryhmämme järjestämään kuulemistilaisuuteen paikalle on tärkeää korostaa subsidiariteettiperiaatetta. Siihen viitataan suorasanaisesti tässä tiedonannossa ja tehdään selväksi, että jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia tällä alalla. Tämän lisäksi haluaisin korostaa sitä ajatusta, että urheilu on erityislaatuinen. 175 artiklassa näin sanotaan. Ja tämä tekee selväksi sen, että Euroopan unioni edistää eurooppalaista ulottuvuutta urheilussa huomioiden urheilun erityisluonteen, että se pohjautuu vapaaehtoistyöhön ja että se on luonteeltaan yhteiskunnallista ja koulutuksellista. Sen takia urheilu on luonteeltaan erityislaatuinen. Komissio huomioi, että urheilun järjestäytyminen on itsenäistä. Urheilujärjestöt tarvitsevat Euroopan unionin tukea doping-ongelmien edessä ja veikkausongelmissa, rasismiin liittyvissä ongelmissa, jotta voitaisiin saada urheilu järjestelmänä jatkossakin toimimaan. Valkoinen kirja on tehnyt selväksi sen, että Euroopan unionin toiminta voi tuoda paljon lisäarvoa urheiluun. Komission tiedonanto jakautuu kolmeen osaan. Minä haluaisin mietinnössä seurata samaa jäsentelyä ja sitten sinne laitettaisiin vielä neljäs kohta, joka olisi eurooppalainen identiteetti. Tästä puhun vielä lisää. Ensinnäkin se on äh, urheilun yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, eli urheilu yhteiskunnallisena ilmiönä. Toinen asia on taloudellinen ulottuvuus, eli urheilun panos kasvuun ja kehityksen Euroopassa. Kolmas kohta on urheilun järjestäytyminen, eli tässä ovat kaikki ne eri tekijät, julkiset ja yksityiset, urheiluliikkeessä. Nämä kaikki aiheet käydään läpi kappale kappaleelta ja sitten korostaisin seuraavia seikkoja ensimmäiseksi, kun puhutaan yhteiskunnasta ulottuvuudesta. Ensinnäkin vapaaehtoistyö. Minun on pakko korostaa sitä, kuinka tärkeää vapaaehtoistyö on eurooppalaisessa urheilussa. Tuhannet kansalaiset osallistuvat ja näin pystytään järjestämään paljon erilaisia urheilutapahtumia, vapaaehtoismahdollisuuksia on kaikille sukupuolesta, iästä ja rodosta huolimatta. Ja sen takia pitää jatkossakin antaa mahdollisuus kaikille niille, jotka haluavat tähän työn osallistua. Toinen aihe on doping. Dopingista on tullut suuri haaste kaikille niille, jotka osallistuvat urheiluun. Doping-aineet ovat vitsaus urheilulle ja yhteiskunnalle. Tällä hetkellä ei ainoastaan kilpailu tason urheilussa, huippurheilussa löydetä dopingaineita vaan myös ihan kaupungin osien tasolla tapahtuvassa urheilussa, amatööriurheilussakin näitä aineita on, eikä ymmärretä, kuinka suuria vaikeuksia tämä voi aiheuttaa terveydelle. Meidän on koulutettava ihmisiä tähän asiaan liittyen ja Lissabonin sopimus mahdollistaa myös sen, että ryhdytään toimin dopingaineiden myyjien suhteen. Meidän on pyrittävä siihen, että kunnioitetaan urheilijoita. Nämä ovat haasteita, joita meillä on edessämme dopingia torjuttaessa. On korostettava sitä, kuinka hyödyllistä kouluurheilu on. Se edesauttaa integraatiota eri sukupuolten ja rotujen kesken ja edistää yhteistyöhenkeä. Nämä kaikki arvot opitaan koulussa pieninä ja ne pysyvät sitten koko elämän ajan mukana. Toisaalta on huomioitava, että kouluurheilu pitää pois huumeiden parista ja alkoholin parista, eikä tule sellaisia ongelmia, jotka liittyvät paikalla pysymiseen. Ja tämä on suuri säästö myös kansanterveydelle. Ja toisaalta meillä on tämä kaksoiskoulutusaihe, niin kuin 33. toimit tuossa kuulemisessa kävi ilmi, kaksinkertainen tämän rinnakkainen koulutus on ollut käytössä jo joissain maissa, mutta siinä tarvitaan lisää tukea. Jossain vaiheessa urheilijan urheiluelämä loppuu ja on tärkeää, että urheilija voi saada kunnon koulutuksen. Tähän urheiluuran jälkeen voi siirtyä muuhun työelämään. Olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen opettaja-tuottori, joka auttaisi urheilijoita edistymään yliopisto-opinnoissa ilman, että tämä vaikeuttaisi urheiluuraa. Tämän lisäksi on hyvä antaa tukea yliopistoille, joilla on jo opintohjelmissaan sellaisia tutkintoja, jotka ovat urheilijoiden tarpeiden mukaisia. Toisaalta pitäisi pyrkiä saamaan koulutusohjelmat eli Bolonian mukaiset koulutusohjelmat sellaisiksi, että urheilijatkin pysyisivät niissä mukana ja että pystyttäisiin tekemään online-opintoja niin, että ettei tarvitse olla aina paikan päällä. Ja sitten väkivalta, rasismi, xenofobia ja homofobia, kaikki nämä valitettavasti löytyvät Euroopan urheilusta ja siksi on annettava tukea niille toimille, joihin on ryhdytty ja ryhtyvä uusien toimiin, jotta voitaisiin kaikki nämä uhat torjua silloin, kun järjestetään urheilutapahtumia. Meidän pitää olla erityisen huolestuneita kaikista tästä ja meidän on antava tuki puhtaalle pelille. Ja sitten terveyden parantaminen urheilun kautta mutta haluaisin korostaa sitä, että liikunta on selvästi terveydelle hyödyksi. Se on tärkeää, että voidaan välttyä sellaisilta taudeilta, jotka liittyvät siihen, ei liikuta ja näin voidaan parantaa koululaisten terveyttä. Urheilu edistää ihmisten toimintaa. Tämä on pystytty osoittamaan ja myös vanhusten liikunta parantaa elämänlaatua sekä fyysisesti että henkisesti ja toisaalta se aiheuttaa suuria säästöjä julkiselle terveydenhoidolle. Nämä ovat hyviä syitä jatkaa urheilun edistämistä vanhusten parissa. Ja sitten yhteiskunnallinen integraatio. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää urheilu on vaikeissa asemissa olevien ryhmien integroimisen, jos ajatellaan maahanmuuttajia tai syrjäytyneitä ryhmiä. Tämän lisäksi haluaisin tässä yhteydessä pyytää, että naisurheilun eh, asemaa korostettaisiin. Naisten on päästävä myös paremmin johtaviin asemiin ja on pyrittävä, että komissio edistää paremmin naisurheilua eh, huomioiden jäsenvaltioiden ja alueiden subsidiariteetin haluaisin pyytää, että vammaiset otettaisiin liittoihin mukaan entistä paremmin. Olisi edistettävä myös erityisurheilulaitteiden tutkimista. Ja sitten toinen osio on urheilu ja talous. Haluaisin korostaa seuraavia kohtia tässä yhteydessä, vaikka urheilu on taloudellisesti hyvin tärkeää globaalilla tasolla. Suurin osa urheilutapahtumista liittyy kuitenkin vapaaehtoistyöhön ja näiden organisaatioiden ylläpito voi huolettaa. Sen takia tarvitaan lisää solidarisuutta ammattiurheilun ja perusurheilun välillä. Sitten tekijän oikeudet on tärkeää, että ne huomioidaan, jotta urheilu toiminnassa voidaan järjestää esimerkiksi veikkauksia ja tiedotusvälineet voivat näitä urheilutapahtumia välittää. Ja sitten haluaisin tukea mediaoikeuksien yhteismyyntiä. Tämä on hyvä tapa toimia solidaarisesti. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että urheilu on teollisuuden alana hyvin tärkeä, jos ajatellaan rakentamista, urheiluvälineiden valmistusta ja niin poispäin. Lopuksi vielä pitäisi lisätä yksi kohta. Entä jos urheiluisi mukana rakennerahastoissa. Ja sitten viimeiseksi haluaisin vielä korostaa sitä, että urheilu olisi hallinnoitava hyvin. Tämä on hyvin tärkeää, jotta urheilujärjestöt pystyvät toimimaan autonomisesti, demokraattisesti, avoimesti ja vastuuntuntoisesti. Ja on tärkeää, että kaikki sidosryhmät ovat hyvin edustettuina. Tältä pohjalta on saatava aikaan hyvää hallintoa on tärkeää antaa tukea kaikille sille, mitä hyvän hallinnon edistämiseksi on tehty ja pyydän, että tällä tiellä jatkettaisiin. Urheilijoiden kansallisuus, kansalaisuus ja vapaa liikkuvuus. Minä puollan vapaata liikkuvuutta, vaikka urheilun erityisluonteen takia on selvää, että on myös suojattava maajoukkueita, jotka on tunnustettu Euroopan tasolla. Ja sitten siirrot, pelaajien siirrot, niitä on valvottava, jottei rahat menisi suurin palkkiojen hukkaan. Minä voin yhtyä FIFAn järjestelmään TMS, Transfer Matching Systemiin, ja sen mukaisesti ne seurat, jotka ovat siirroissa mukana, joutuvat antamaan yli 30 tietoa itsestään tai siirrosta, jotta tähän saataisiin validointi. FIFA on tärkeässä asemassa jalkapallossa ja sen takia sillä on ottava tuki. Agentit, agentteja, agenttien osalta on tuottava FIFAn kriteereitä, jonka pohjalta kolme prosenttia on siirtojen valkeuden maksimimäärä. Tässä on vaadittava mahdollisimman paljon avoimuutta. Ja sitten alaikäisten suojelu on ryhtyvä toimiin, jotta muiden maan osien nuoria ei tuoda Eurooppaan ja sitten hylätä sen takia, etteivät he otteita, jotka heille oli asetettu. Siksi olisi paikallaan analysoida sitä, pitäisikö nostaa ikäraja 16-18 ikävuoteen poikkeustapauksia lukuun ottamatta näissä poikkeuksissa olisi sitten seuralla mm, velvollisuus maksaa täysikäisyyteen asti kulut henkilön opiskeluista, vaikkei saavuttaisi seuran asettamia tavoitteita. On myös tutkittava sitä, minkälaisissa olosuhteissa nuoret joutuvat harjoittelemaan, ajatellaan esimerkiksi naisvoimistelua. 175 artiklassa sanotaan identiteetistä, että urheilu pyrkii edistämään eurooppalaisia aspekteja identiteetissä. Minä haluaisin siis lisätä tähän vielä sellaisen kohdan, joka olisi miltään urheilun eurooppalainen identiteetti, eli ajatuksena olisi edistää eurooppalaisuutta urheilun kautta. Esimerkkinä tästä olisi golf, tämä on ainoa urheilulaji, jossa Eurooppa on edistettynä, edustettuna niin tämä Euroopan hymnisoi ja Euroopan lipua käytetään. Tähän liittyen meillä voisi olla eurooppalainen urheilupäivä kerran vuodessa, jolloin ihmiset voisivat nauttia ulkona urheilusta. Tällöin olisi kaikenlaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia, konferensseja ja saataisiin ihmiset innostumaan siitä. Kukin maa ja kaupunki voisi tietysti järjestää sellaiset tapahtumat, mitä itse haluaisi tähän liittyen. Ja sitten toisaalta on korostettava sitä, että eurooppalaista urheilupääoman edistettävä aina Euroopan unionin johdolla. Ja sitten voitaisiin järjestää myös festivaali, jossa edistetään maiden omia urheilulajeja. Tämä liittyy myös Unescon tunnustamaan kulttuuriperintöön. Pitäisi laatia lista kaikista eri maiden omista urheiluperinteistä ja vuosittain voitaisiin järjestää festivaali, jossa niitä sitten harjoitettaisiin. Tämän lisäksi esitän urheilu Erasmus, Erasmusta, jossa olisivat mukana nuoret urheilijat ja se mahdollistaisi sen, että voitaisiin käydä ulkomailla, ulkomaissa seuroissa urheilemassa, voitaisiin suorittaa vaihtoa sellaisten urheilijoiden kesken, jotka opiskelevat yliopistoissa ja kouluissa, voitaisiin oppia uutta kieltä ja erilaisia harjoittelutapoja ja pelitapoja. Voitaisiin edistää myös kansallisella ja kansallisella tasolla vaihtoa urheilutapahtumissa. Ja sitten lopuksi haluaisin esittää eri liitoille, jotka ovat mukana kansainvälisissä tapahtumissa, että pitäisi ottaa mukaan ja käyttöön myös Euroopan lippu oman symbolin lisäksi. Olen vakuuttunut siitä, että tällä tavoin voimme uudella tavalla edistää urheilua ja liikuntaa. Kiitos. Tämä oli hyvin laaja esitys. Ja tiedämme, ettei nyt maailma voi päivässä muuttaa, mutta tässä oli monia ajatuksia kyllä mukana. Ja Santiago kyllä mainitsi ne kaikki nyt tässä. Täällä on muutamia puheenvuoropyyntöjä. Mutta meillä, meillä oli Saksassa suuri urheilutapahtuma suuressa osavaltiossa Saksassa. Ja siinä kävi, kävi mielessä yksi ajatus, mitä on valmentajakysymys. Tätä otti lyhyesti esille, mutta valmentajakoulutus on tänä päivänä yhä tärkeämpi, koska heillä on valtava vastuu nuorista ihmisistä. Ja he voivat tehdä myöskin tehdä paljon sen eteen, että heillä on tuollainen rinnakkainen ura, siis urheiluura ja muukin ura, jos he vähän vain ovat saaneet tähän osviittaa. Minulle kerrottiin näistä korkeakoulusta, että Köllissä on suuri urheilukorkeakoulu, ettei ole kuitenkaan mahdollista tehdä bachelor-tutkintoa tässä koulussa, jossa olisi tavallaan tällainen valmentajatutkinto mukana. Ja Polonian yhteydessä meillä on se ongelma, että monet taloudelliset voivat tämän bachelor-tutkinnon kanssa aloittaa, tehdä oikein mitään. Kaikki odottaa masteria vasta sitten. Ja minullekin tämä selvisi näin, että me voisimme tarjota kyllä täällä tällaisen tutkinnon, joka olisi bachelor-tutkinto, Ja näin tavallaan tunnustaa valmentaja tutkinnon tavallaan. Ja pitäisi ehkä pyrkiä siihen, että tämä olisi mahdollista. Ja olisi kiinnittävä enemmän huomiota näihin valmentajiin, jotta he voivat antaa sitten nuorille vielä enemmän koulutusaspekteja. Ja sitten joku henkilö, jolla on, jolla on vaikka bachelor-tutkinto, hän voi sitten ehkä myöhemmin toimia jollain toisella saralla, kun hän ei enää ole valmentaja. Tässä oli tällainen lisäehdotus näihin moniin, moniin ehdotuksiin, minkä sinä, mitkä sinä juuri esitit täällä. Ja sitten fani Pelet seuraavaksi. Äh, äh, äh, ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. En Niin, aivan lyhyt kommentti hollanniksi tässä, jos sallitte, koska Santiago ei sanonut mitään sellaista, mistä en olisi samaa mieltä. On aika selvää, että esittelijä pistää riman korkealle ja me voimme vain ottaa tyytyväisyydellä vastaan ja hyväksyä nämä kunnianhimoiset korkeat tavoitteet, mitkä tällä mietinnöllä on. Ja tämä on tietenkin eräänlainen konflikti toimivaltuuksiemme suhteen, vaikka meillä on Lissabonin sopimuksen suomat toimivaltuudet. Me tuemme ilman muuta tätä mietintöä ja rajoittaisin tässä nyt kommenttini solidaarisuuteen ja sitten urheilun haasteisiin tai uhkiin pikemmin, pikemminkin. Solidaarisuudesta ei ole tässä sanottu mitään uutta, mutta tätä ei voi koskaan korostaa liikaa. Nimittäin urheilujärjestöt eurooppalaisella ja kansallisella tasolla ovat sellaisessa tilanteessa, että niiden täytyy tukea ja vahvistaa yhteisvastuuta, solidaarisuutta. Mehän puhumme esimerkiksi TV-lähetysoikeuksien myymisestä. Ja se on aivan perustavanlaatuinen kysymys. On varmistettava, että solidaarisuus koskee kaikkia urheilulajeja, ei pelkästään jalkapalloa. Solidaarisuuteen on perustuttava rahanjako esimerkiksi TV-yhtiöille, ja meidän pitäisi kannustaa urheilujärjestöjä investoimaan nuorison, nuorisourheiluun ja investointeja olisi lisättävä tällaiseen urheiluun. Ja me emme missään nimessä voi hyväksyä minkäänlaista pelaajien, alaikäisten pelaajien kauppaa. Meidän täytyy torjua täysin tällainen ajatus. On tilanteita esimerkiksi Alankomaissa, jossa nuoria jalkapallon pelaajia, 14-15-vuotiaita, siirretään mestaruusliigaan ja nämä kaikenlaiset välittäjätahot ovat mukana sopassa. Ja sitten tällainen FIFA, FIFAn perustama siirtojen valvontajärjestelmä on mielestäni oikein hyvä aloite ja sitä tulee meidänkin tukea. Se pitäisi yhdistää myöskin näiden agenttien tai välittäjätahojen statukseen. FIFA miettii vielä uuttakin ehdotusta, jolla pyrittäisiin täysin yhdenmukaistamaan näiden urheiluagenttien status. Me haluamme ehdotonta läpinäkyvyyttä tässä asiassa. Täytyy tietää, mitä rahamääriä liikkuu näissä siirroissa, kun pelaajia siirretään seurasta toiseen tai agentilta toiselle. Ja sitten on ehdotettu myöskin tiettyä kattoa agenttien palkoille tai palkkioille. Joten tällainen järjestelmä pantaisiin täytäntöön 2012 kesällä aikaisintaan, joten tarvitsemme jonkin verran aikaa, mutta täytyy varmistaa, että me menetä tilaisuuttamme tässä kohtaa. No sitten urheilun uhkakuvista. Douppaus, doping tässä on tietenkin jo mainittu, siitä ei tarvitse mainita sen enempää. Entä sitten sanktiot? Se on hyvin monimutkainen järjestelmä. Meidän pitäisi onnistua lopultakin virtaviivaistamaan, yhdenmukaistamaan tätä sanktiojärjestelmää. Ja EUn pitää olla varanjäsenenä. Ja sitten vielä sopupeleistä. UEFA esimerkiksi, sen puheenjohtaja valittiin pari viikkoa sitten ja puheenjohtaja vetosi meihin, että me varmistaisimme, että oikeusministerit yksinkertaisesti nimeäisivät yhden henkilön, joka olisi vastuussa urheilussa pesivän korruption vastaisesta taistelusta. Yksi ministeri pitäisi olla vastuussa tästä. Ja tämä mielestäni olisi hyvin merkittävä askel, jotta päästäisiin eteenpäin tällä alalla. Kiitoksia, koska minun pitää kohta, mä en pitää tätä toisen äänestyksen, mutta herra Boris, olkaa hyvä. Tak, tak, dziękuję bardzo. Mam głosowania równoległe na Komisji Prawnej, więc chciałem podziękować e, Santiago. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minulla on myöhemmin juuri valiokunnassa äänestys. Tähän mietintöön liittyen haluaisin kiittää esittelijää. Täältä käyvät ilmi kaikki urheilun edessä olevat haasteet. Meidän olisi erityisesti korostettava sitä, että kaikki urheilutapahtumat, jotka ovat Euroopan mestaruuskilpailujen tasolla, niissä pitäisi olla eurooppalaisimpia symboleja mukana. Minä en muista, että jalkapallo- tai käsipallootteluissa olisi ollut eurooppalaisia symboleja. Ne eivät ole näkyviä. Tämä ulottuvuus on täysin poissa kuviosta, eli meidän pitäisi korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä on ja pitää, meillä on jo perustamissopimuksen antamat välineet tähän. Ja mitä tulee sitten nuorten urheilijoiden koulutukseen, nämä ammattilliset seurat, niiden pitäisi vielä selvemmin tukea ja pyrkiä kouluttamaan näitä urheilijoita, kuten tiedämme monella urheilualalla tuodaan lainausmerkeissä Euroopan ulkopuolelta Eurooppaan paljon urheilijoita. Eli meidän pitäisi edistää sellaista koulusta ja valmentamista, joka mahdollistaisi urheilijoiden löytämisen ja sitten mukaan oton eri seuroihin. Joskus jopa 90 prosenttia ihmistä on jossain seurassa kotoisin alueen ulkopuolelta tai jopa kyseisen maan tai Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja sitten loppukommenttina urheilijoiden koulutus silloin, kun ollaan uran loppupuolella. Meidän pitäisi käyttää Euroopan tason toimintaa enemmän, sillä jos ajatellaan jotain urheilijaa, joka on kovin tunnettu kotimaassaan, hänen pitäisi pystyä kouluttautua Äh, mutta joskus hänellä ei ole tarpeeksi esimerkiksi koulutusta siihen, että hän, hänestä voisi tulla valmentaja tai urheiluliittyvä opettaja. Ja pitäisi pyrkiä todellakin kouluttamaan paljon ammattiurheilijoita siinä tavoin, että heistä sen jälkeen voisi tulla hyviä valmentajia, hyviä äh, johtotähtiä nuorille. Tämä on tärkeää koko Euroopan unionissa. Me tiedämme, että hyvin moni urheilija uran lopulla kokee olevansa kadoksissa ja hänestä voisi tulla olla hyötyä Euroopan tasolle urheille. Evert. Kiitoksia Rova Kamer Evert. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset kollegoille. Ja hän varmaan juuri selkeästi esitti meille, kuinka monisyinen aihe kyseessä on tämä urheilupolitiikka siis. Ja nyt tähän pitäisi sitten tehdä laaja mietintö. No näin aluksi halusin todeta vain juuri se, mitä puheenjohtaja täällä, täällä esittikin valmentajakoulutuksesta. Tämä on todellakin tärkeä ongelma, mutta ei pitäisi pelkästään rajoittaa tässä tätä asiaa niihin valmentajiin, jotka valmentavat ammattilaisia, vaan meillä on myöskin juuri nuorisokentällä paljon valmentajia, jotka tekevät tätä vapaaehtoistyönä. Heillä tietenkin on ehkä kunnon urheilukoulutus, he tiedät myöskin kuinka varmaankin opettaa lapsia käsipalloa tai koripalloa, mutta heiltä puuttuu ehkä pedagogisia kykyjä. Tai ainakin ehkä ne eivät ole niin, niin esillä kuin tarvittaisiin juuri vaikeassa iässä olevien nuorten kanssa työskennellessä. Joten pitäisi katsoa myöskin että vapaaehtoistyötä tekeviä, tekeviä valmentajia, mitä he tekevät nuorten ihmisten kanssa. Sitten toinen asia vielä, joka minusta oikeastaan jäi vähän avoimeksi tässä komission tiedonannossa. Olisin toivonut, että tässä tiedonannossa mainittaisiin oikeudellisesti asioita selkeämmin, että komissio ottaisi selkeästi esille urheilun erityisaseman, että urheilu ei ole pelkästään taloudellista toimintaa, vaan sillä on myöskin kulttuurinen ja integratiivinen vaikutus. Tämä urheilun erityisasema mainitaan kyllä käsitteenä tekstissä, mutta kun puhutaan sitten kilpailulainsäädännöstä tai tukisääntöjen käytöstä, niin täältä puuttuu selkeyttä, vaan täällä painotetaan uudestaan, että tukisäännöstöstä voidaan antaa poikkeuksia, että tämä ei kuulu urheilupolitiikkaan sinänsä. ja että kerta pitää erityisesti sitten tarkistaa erityisesti, onko kyseessä kilpailun vääristymä tai tukivarojen käyttö. Tämä on suuri ongelma, jonka kanssa ainakin ammattilaisjärjestöt kamppailevat tällä hetkellä, koska he eivät tiedä tarkkaan, loukkaavatko he ehkä tukioikeuksia, tukisäännöstöä tai kilpailusäännöstöä täällä Euroopassa. Tästä tarvisin komissiolta selventävän kommentin, että saadaan oikeusvarmuus voimaan Euroopassa. Etteivät nämä järjestöt luule, että heillä on ehkä tulossa oikeudenkäynti, koska he eivät noudata eurooppalaisia kilpailusääntöjä. Olen tyytyväinen, että komissio mainitsi myöskin tämän televisio-oikeuksien keskityn jaon, jos taataan se, että tässä tätä tasapaino näiden toimien suhteen. Mutta mitä tulee sitten kilpailulainsäädäntöön, tähän liittyen olisin toivonut komissiolta selkeämpiä kommentteja, jotta urheiluseurat voisivat toimia oikeusvarmuuden puitteissa. Olen vähän pettynyt, koska me suurella yksimielisyydellä hyväksyimme tämän yhdennetyn lisenssimenettelyn, ja vaadimme sitä urheilijoille. Ja nyt tässä sitten pitäisi tarkistaa uudestaan sitä, että voidaanko ur- eurooppalaisella tasolla tehdä tällaista. No minä voin todeta, että ehkä yritykset ja seurat voivat yhdessä tätä koordinoida. Me tiedämme, että suuret liitot ovat ehkä vahvoilla, että UEFA ja muut, mutta jollain pienemmillä liitoilla ei ole tarpeeksi henkilötyövoimaa lisenssien luomiseksi. Mutta pitää tehdä säännöt sellaisiksi, että eivät he pelkää sitten olevansa sääntöjen vastaisessa tilanteessa. Ja tässä olisin toivonut komissiolta vähän enemmän rohkeutta. Ja se pitäisi näkyä myöskin meidän mietinnössämme sitten, että mitä ajattelemme asiasta, että me, me odotamme komissiolta enemmän. Ja odotamme komissiolta myöskin lainsäädännöllisiä ehdotuksia ja tämän kautta sitten lisää oikeusturvaa. Kiitoksia. Keli. Kollega Keli. Kollega Keli. Uh, first of Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Täytyy pitää silmällä kelloa, koska meillä on tässä kiire ja luultavasti joudun nyt sitten olemaan poissa paikalta seuraavan uh, mietinnön aikana. No, Hannibal sen käsittelee. Niin, ensin haluaisin nyt onnitella Santiagoa siitä, että hän on järjestänyt erittäin hyödyllisen ja hyvin järjestetyn kuulemisen ja erityisesti siellä oli hyvin paljon jäseniä paikalla osallistumassa. Tässä avainaspekteja ovat Esimerkiksi se, että artiklan 165 puitteissa me voimme perustaa nyt eurooppalaisen urheilun ulottuvuuden ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä on tapahtumassa. Olen samaa mieltä Santiagon kanssa siitä, että meidän täytyy nähdä se lisäarvo, mitä syntyy sen sijaan, että tässä nyt vaan tuettaisiin sitä, mitä tapahtuu jossakin urheilulajissa kansallisella tasolla. Eurooppaa pitäisi edistää urheilun avulla sen sijaan, että vain tuettaisiin nationalistisia perinteitä ja jakoja. Santiago mainitsi tässä nyt esimerkiksi Euroopan tasoisen, tasoiset toim, toiminta, toiminnot tai tapahtumat. Ja toiseksi haluaisin nyt sitten mainita rahoitusvaroista sen verran, että kun osoitetaan varoja, niin se, että saadaan aikaiseksi eurooppalainen ulottuvuus on pääasia ei pitäisi tukea jo urheilujärjestöjen rahoittamia ja huoltamia tai järjestämiä kilpailuja. Ja sitten urheilullinen elämä, elämäntapa on tärkeää huomioida. Ja on mietittävä, että meillä on tietysti ammattilaisurheilijat, mutta sitten myös amatööriharrastajaurheilijat, jo, jotka harrastavat urheilua ihan normaalin ammattielämänsä ohella. Ja sillä tasolla haluaisimme saada lisää toimintaa siihen, mitä tänä päivänä tapahtuu, niin että nämä harrasteurheilijat voivat myös harrastaa menestyksekkäästi mahdollisimman pitkään ilman, että heidän työuransa siitä vaarantuu. Ja sitten Ivo mainitsi tuossa myöskin antidoping toimet ja vedonlyönti asiat. No tietenkin jonkinlaista selkeyttä ja johdonmukaisuutta voitaisiin toimiin pyrkiä saamaan aikaiseksi, että voitaisiin näitäkin ongelmia hallinnoida. Mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, kunhan nyt saadaan ainakin kar- kartoitettua ne alat, joilla saadaan aikaiseksi lisäarvoa eurooppalaisella tasolla. Ja niin, että ne liittyvät Euroopan 2020 päätavoitteisiin, joista yksi tärkeimmistä on elinikäinen oppiminen. Ja MEPithän myöskin allekirjoittivat julkilausuman, joka koskee elinikäistä urheilua tai itse asiassa liikuntaa, koska liikuntahan tarkoittaa sitä, elinikäinen liikuntahan tarkoittaa sitä, että ihmiset elävät pitempään terveempänä ja samanaikaisesti oppivat myöskin akateemisesti samanaikaisesti kun toimivat fyysisesti aktiivisesti. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Ne, Nevidelo, olkaa hyvä. E, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi ja erityisesti haluaisin sanoa, että olen nyt oikein tyynen, kun vihdoin alamme puhua urheilusta tässä valiokunnassa. Asiasta voidaan puhua ammattimielessä. Ei ainoastaan järjestää konferensseja, vaan voidaan tulla tehdä jotain. Mistä tuntuu, että Santiago on nyt todella innostunut tästä mietintöluonnoksesta. Tänne on lisätty paljon asioita ja myös komission teksti on hyvin tärkeää. Dopingin vastustaminen on todella tärkeää. Minä voin täysin yhtyä monen Ivon ja muiden sanoihin ja näihin ehdotuksiin, että EUlla pitäisi olla selvä kanta monessa järjestössä ja torjua dopingia. Ja se, mitä täällä ei ole mainittu, on, että otettaisiin mukaan vammaiset ja vaikeassa osavassa ryhmät urheiluun, sillä urheilun sosiaalinen ulottuvuus on hyvin tärkeää ihmisten integraatiyhteiskuntaan Meidän tuottava sellaisia ryhmiä, jotka usein syrjäytyvät monista urheilu- liikuntatoimista. Ja tämän lisäksi on korostettava sukupuolten välistä tasa-arvoa, on vahvistettava naisten asemaa johtoasemissa urheilujärjestöissä. Haluaisin myös nähdä lisää naispelaajia ja erotuomareita. Ja silloin kun naiset toimivat erot tuomareina, niin miehet eivät tästä usein kovasti innostu, koska he ajattelevat, että naiset ovat ehkä puolueellisia. On hyvin tärkeää ehkäistä ennalta väkivaltaa jalkapallokentillä on taisteltava huliganismia vastaan. Sanonko nyt jotain hassua? Jotkut seurat ovat joutuneet maksamaan sakkoa siksi, että niiden kannattajat ovat aiheuttaneet suuria vahinkoja, taloudellisia vahinkoja. Väkivallan torjuminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Ja sitten tämä urheilu, urheilija, opiskelijoiden Erasmus on oikein hyvä ehdotus jos joku yhdestä maasta matkustaa toiseen maahan ja haluaisi opiskellessaan harjoittaa myös urheilua, no meidän pitäisi lisätä liikkuvuutta ja vaihtomahdollisuuksia. Sitten rahoituksen liittyen usein ainoastaan suuret seurat tai liitot tai jalkapalloliitot saavat tukea. UEFA ja FIFA voivat hyvin, mutta on muitakin urheilulajeja, jotka eivät ole ehkä niin tunnettuja, mutta nekin tarvitsevat tukea. On tärkeää antaa oikealla tavalla tukea harrastelija urheilulle. Tämäkin on hyvin tärkeää, sillä se liittyy juuri siihen, mikä tänä vuonna on meneillään, eli vapaaehtoistyöntekijöiden vuosi Euroopassa – moni tekee vapaaehtoisesti kaikenlaista pyytämättä minkäänlaista palkkiota tai palkkaa, ei olisi hyvä antaa heille kimmokkeita muilla tavoin. Eurooppalaiset joukkueet kuulostavat aika erikoisilta. Voisitteko kuvitella yhden ainoan eurooppalaisen jalkapallon joukkueen? Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus, jota voisin tukea, mutta en voi oikein kuvitella, miten sinne valittaisiin urheilijoita meitä kaikkia edustamaan yhteen ainoan joukkueeseen. Ja sitten lopuksi olisi hyvin tärkeää antaa tukea. Minulla urheilijoille, minulla on paljon urheilu urheilijaystäviä usein. He sanoivat, että minä olen urheilija, ei minun tarvitse käydä koulua, mutta on korostettava sitä, että hekin tarvitsevat muuta koulutusta, sillä jonain päivänä heidän urheilijauransa loppuu ja heidän on löydettävä joku muu paikka tästä yhteiskunnasta, eikä kaikki, eivätkä kaikki urheilijat ole Pekamin kaltaisia, vaan he tarvitsevat ihan oikeaa työtä ja kimmokkeita siihen. Kiitos. Vielen Dank. Wir haben hier noch eine Feministin unter uns. Kiitoksia, meillä on täällä feministi seurassamme. Hyvä. Tämä on yksi näistä tärkeistä asioista, nämä naiset. Ei tasa-arvo, mutta hyvä. Oikein voimakkaasti. Rova Posko, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, eh. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, Libe-valiokunnan puolesta haluaisin sanoa, että aion nyt kommentoida tätä mietintöä, koska odotan kovasti sitä, että tekisimme yhteistyötä sen puitteissa. Minusta tässä nyt on jo aivan vahvoja kantoja ilmaistu siitä, kuinka johdanto laadittaisiin ja mitä me haluamme tällä mietinnöllä saada aikaiseksi. Minusta on hyvin tärkeää hyväksyä tämä lähestymistapa. Varmasti lopulta saadaan aikaan oikein hyvä mietintö. Tarkastelen tätä nyt erityisesti kansalaisvapauksien näkökulmasta. Joten minä tulen keskittymään sitten rasismiin urheilussa. Haluan tietysti taistella sitä vastaan. Ja sitten ihmiset ovat maininneet täällä myös ottelutuloksista sopimisen, urheilun integriteetin, rehtiyden, reiluuden. Me haluamme taistella myöskin, myöskin petosta ja korruptiota vastaan urheilussa. Ja sitten taas doping-kysymys kansalaisvapauksien näkökulmasta koskettelee ihmisen yksityisyyttä. Ja sitten tulen puuttumaan myöskin poliisiyhteistyöhön, kun puhutaan rajat ylittävästä rikollisuudesta, mutta myöskin kansainvälisestä kilpailujen järjestämisestä. Pitäisi olla enemmän yhteistyötä poli- poliisivoimien välillä, jotta voitaisiin taistella huliganismia vastaan. Ja sitten siirtolaisuus erityisesti alaikäisten pelaajien kohdalla. Tähän täytyy keskittyä paljon enemmän, joten innolla todella odotan, että pääsen yhteistyöhön esittelijän kanssa tämän mietinnön tiimoilta, koska hänellä on paljon kokemusta ja siksipä sitä kovasti odotankin sitä yhteistyötä. Mitä Libe-valiokunta kaikkea käsitteleekin, jopa, jopa urheilun kanssa? Toivottavasti ette halua omaa kappaletta, että urheilu tulee mukaan perusoikeuskirjaan. No, kaikki ovat tervetulleita kuitenkin. Sitten Rova McClark. Thank you. Um, and how lucky we are to have a rapporteur who is so passionate. Niin, hyvä, että meillä on esittelijä, joka on näin kiinnostunut urheilusta, eikä San Diego. Tämä ensimmäinen pointti olisi läheisyysperiaatteesta. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myöskin noudattaa urheilujärjestöjen autonomiaa. Minusta kysy ei ole sitä, mitä urheilu voi tehdä urheilulle, vaan mitä EU voi tehdä urheilulle – meidän pitää kiinnittää huomioon myös siihen, missä urheilu voi saada lisäarvoa EUlta. Tämä pitäisi näkyä selkeästi. Ja olen tyytyväinen, että tässä tarvitaan myöskin tietoa paikallisestakin urheilusta. Ja voidaan katsoa, miten erilaisia järjestelmiä voidaan kehittää terveyttä ja että sosiaalinen mukaanotto ottaa tässä myöskin huomioon. Mutta sitten rahoitukseen vielä. Meidän pitää olla varovaisia, että me puutu liikaa asioihin, että on tavallaan urheilulta heidän rahoitusvaltuuksiaan pois, koska jotka ne rahoittavat siellä itse tätä perusurheilua heidän oikeuksiensa myynnin avulla. Joten pitää olla varovaisia, että laittaa liikaa lainsäädäntöä, joka haittaisi heidän rahoitusjärjestelmänsä, joka on jo olemassa. Minusta tässä pitäisi katsoa myöskin selkeästi ja varovasti myöskin uhkapeliä, ja mikä vaikutus tällä on sitten urheilun koskemattomuuteen. Mutta uskoisin, että ei pitäisi katsoa pelkästään ammattilaisurheilua, vaan pitäisi katsoa myöskin tästä yleistä amatööriurheilua ja mitä tässä voimme saada aikaa, Ja tässä todellakin EUlla olisi lisäarvo, jos meillä olisi toimivaltuudet täällä. Kiitoksia. Tämä tori edustajan suusta oli aika hyvä. Rova Kosta, olkaa hyvä. Ehm, niin, minusta mietintö on oikein mielenkiintoinen ja laaja ja myöskin innokas Santiagon esittämänä. Olen harmissani, että toinenkin aloite tässä on käynnissä, joten en päässyt paikalle ajoissa ihan. Mä haluaisin muutaman asian kuitenkin ottaa esille. Ensinnäkin komission tiedonanto koskien urheilua on otettu huomioon hieman valkoisen kirjan ulkopuolelle menevien asioiden kannalta katsottuna. Minä haluaisin ottaa esille voimakkaammin tiettyjä seikkoja, jotka mm, tiedoksiannossa on jätetty vähemmälle huomiolle. Minusta olemme huomanneet ainakin sen, että tiedonanto on toteutettu kuunnellen lähestulkoon ainoastaan tärkeitä urheiluorganisaatioita, mutta on sen sijaan kuunneltu hyvin vähän paikallistoimijoita ja urheilutoiminnan, ama- amatööriurheilun toimijoita, joten tuossa komission paperissa korostetaan hieman enemmän näitä suurempia toimijoita ja senpä takia haluaisin, että voimakkaammin korostettaisiin sitä, kuinka ihmisillä on oikeus liikuntaan ja urheiluun. Se kuuluu myöskin kansalaisten oikeuksiin, koska se liittyy myöskin koulutukseen, sosiaaliseen integraation terveyteen ja niin edespäin. Ja toiseksi tuosta tiedoksiannosta, tuosta tiedoksiannosta puuttuu esimerkiksi paikallisen tason hallinnoinnin merkitys, eikä se koske pelkästään urheiluseuroja, vaan myöskin yhteistyötä ja koordinointia paikallisviranomaisten kanssa ja koulujärjestelmän kanssa, niin että saataisiin aikaan osallistavaa urheilua ja liikuntaa ja se täytyy kytkeä vahvasti kansallisiin ja alueellisiin poliittisiin toimiin. Ei kyse ole pelkästään esimerkiksi terveydenhuoltoa paikallistasolla, vaan myöskin aivan kaupunkisuunnittelua ja sellaisia asioita. Jos nyt ajatellaan vaikkapa paikallistasolla tärkeitä rakennus, rakennuksia tai kaupunkisuunnittelupiirteitä, niin ne ovat sellaisia, jotka pitäisi mainita selkeämmin. Sitten haluaisin korostaa myöskin vanhusten mahdollisuutta urheilun ja liikunnan harjoittamiseen. Ja toinen kysymykseni koskee esimerkiksi Kamerin mainitsemia oikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Ja sitten vielä viittaisin tässä tiettyihin ammattitutkinto tutkinnon tunnustamismahdollisuuksiin. Olen aika lailla samaa mieltä siitä, että pitäisi määritellä paremmin oppisisältöjen ja ammattitutkintojen vertailtavuus eurooppalaisella tasolla. Bolognan prosessin puitteissa, mutta myöskin ihan konkreettisesti tutkintojen välillä, koska erikoistumiset ja tutkintojen tasot ovat eri paikoissa hyvin erilaiset. Tässä täytyy olla tarkkana. Ja sitten täytyy sanoa myöskin, että dopingin vastainen, dopingin vastainen taistelu on tärkeää myöskin esimerkiksi kuntosaleilla. Ja tämä on hyvin vakava uhka nuorten henkilöiden terveydellä. Mitähän nämä nyt ovatkaan nimeltään nämä anabo, anabo, anaboliset steroidit, jotka äh, liikkuvat aivan arkipäiväisessä kuntosalien ja he, niillä käyvien henkilöiden elämässä, joten tämä täytyisi ottaa mukaan myöskin tuohon doping-kysymykseen. Ja sitten olen samaa mieltä tästä eurooppalaisesta urheilupääkaupunkiajatuksesta. Mietitäänpä tätä hieman vielä tarkemmin ja olen samaa mieltä myöskin tästä eurooppalaisen urheilun päivästä. Eurooppalainen urheilujoukkue voisi syntyä. En nyt siedä, pitäisikö tässä lähteä liikkeelle siten, että Euroopan parlamentti pelaisi journalisteja vastaan tai jotakin. Tässä on se riski, että silloin kun journalistit ovat mukana, niin siitä tietävät kaikki ja parlamentista ei sitten välitä kukaan. Mutta tärkeää on myöskin, että siellä on mukana myöskin naispelaajia. Olisi mielenkiintoista itse asiassa antaa jonkinlainen symbolinen viesti siitä, että Euroopan urheiluareenalla on jotakin liikettä käynnissä. No sitten viimeinen asia koskee alaikäisiä. Uskoisin, että alaikäisten suojelu on tärkeää ottaa esille, vaikka toisinaan todellakin nuoret sitoutetaan liian aikaisin tiettyyn urheilulasiin. Ja tämä liittyy myöskin nuorukaisten siirtoon seurasta toiseen. Olisi hyvä, jos suorilta, suojeltaisiin nuorten mahdollisuuksia tehdä valintansa turvallisemmin ja tuettaisiin tässä myös perheitä. Minusta tuntuu, että hyvin vähissä maissa, itse asiassa vain Englannissa ja joissakin muissa maissa, paljastetaan ja urheiluun liittyvät tiedot esimerkiksi kuntosaleilta – Minun mielestäni seurantaa pitäisi harjoittaa urheilun alalla hyvin kattavasti, eikä pelkästään tällaisen äh, tiukan äh, tiettyyn alaan tai urheilu... Äh. Kiitoksia, herra Vaaka, olkaa hyvä. Minä olen viimeisiä puhujia ja tässä vaiheessa on tilanne sellainen, että melkein kaikki on jo sanottu, kaikki se mitä olisin halunnut sanoa. On hyvä, että täällä jopa neljä ihmistä viittasi urheilu Erasmukseen ja erityisesti pyytäisin ystäväni Santiagoa tätä asiaa korostamaan, sillä täällä moni meistä on kuullut äskettäisen hyvin innostavan esityksen ja tämä sai minunkin mielessäni jotain liikkeelle. Ja haluaisin tässä yhteydessä vain mainita erään seikan, eli että viime viikon loppuna oli eh, Erasmus opiskelijajärjestön tapaaminen Unkarissa ja siellä Unkarin presidentti oli mukana sitä järjestelmässä yhdessä meidän kanssamme. Siellä oli 800 opiskelijaa mukana. He olivat osallistuneet Erasmus-vaihtoon ja he suhtautuvat hyvin aktivisti ja innostuneesti siihen, että voitaisiin järjestää jonkunlainen Erasmus, jossa olisi urheiluulottuvuus. Eli pyytäisin, että Santiago todellakin huomioisi koko tämän kokonaisuuden. Ehkä voitaisiin saada lisää varoja tähän, jos tulee esille lisää kysymyksiä siihen liittyen, voin kyllä auttaa ja haluan myös onnitella teidän työstä. Kiitos. So, No niin, nyt minä harjoittelin tässä. Skritlevska. Kollega Skritlevska. Bardzo pani, pani przewodnicząca i pragnę powiedzieć, że pani bardzo ładnie... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että te oikein totesitte, että minun sukunimeni on vaikea lausua. Teitte sen hyvin kuitenkin. En halua toistaa sitä, mitä edelliset puhujat ovat täällä jo maininneet. Haluaisin kuitenkin vain kiittää herra Santiakoa mietinnöstä. Hän on todellakin suuri auktoriteetti, kun on kyseessä urheiluasiat. Pari-kolme kommenttia kuitenkin minullakin olisi vielä. Tässä mietinnössä kyllä kannattaa toikin katsoa yhtenäistä korruption sanktiojärjestelmää, mitä tulee ammattilaisiin, managereihin ja vedonlyöjä laitoksiin. Tämähän on osoittanut hyväksi käytännössä. Ja sitten toinen kommentti naisiin liittyen. Minä olen myöskin naisten ja tasa-arvoon valiokunnassa. En minä ole mikään feministi sinänsä, mutta tietenkin sukupuolten välinen tasa-arvo on tässä soveltuvaa. On oikein, että tässä mietinnössä puhutaan myöskin ammattilaisurheilijoiden palkkioista, koska tässä on todellakin kyllä syrjintää. Naiset saavat vähemmän rahaa heidän urheilutuloksistaan kuin miehet. Hyvä esimerkki tässä on maraton. Palkkiot miehille ovat täällä usein suuremmat kuin naisille. Ja sitten vielä kolmas kommentti. Se, että kuinka kansallisuus vaikuttaa ää, urheiluseuran edustamiseen tai maajoukkojen edustamiseen. Tietenkin usein joku henkilö haluaa vaihtaa kansallisuutta kesken uransa. Ja sitten hän saa uuden kansallisuuden. Ja usein kyseessä on myös se, että pitää tarkastella sitä, että tarkistaa se asia, kuka edustaa mitäkin maata. eihän useinkaan käy niin, että saisi nopeasti tämän uuden kansallisuuden haltuunsa. Meillä on meillä joku urheilija, joka on Puolassa ja Norjassa edustettuna. Ja meidän pitäisi nyt tietää tarkemmin tästä asiasta, kuka saa edustaa mitäkin maata. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi Marko, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että kollega Santiagon esitys oli todella vaikuttava. Se oli kovin kattava ja täydellinen, ihan niin kuin komissaari olisi puhunut. Se oli todella hyvä mietintö, koska siinä oli kaikki mukana, vapaaehtoistyö, antidoping ja kaikenlaiset oikeat elämäntavat ja sosiaalinen integraatio ja vanhusten liikunta, vammaisasiat ja, niin, ja rahoitus ja niin edespäin no, edespäin. Tuohon täytyy nyt palata sitten vielä komissaarin kanssa, kun häntä näemme. Tietysti tuo Erasmus-urheiluohjelma olisi yksi niistä. Ja kuten sanoin jo tuossa aikaisemmin kollegoille, niin meidän roolimme olisi se, että määritämme sen lisäarvon, mitä voimme tuoda kansalliseen urheiluelämään eurooppalaisilla toimilla. Täytyy muistaa, että on tärkeää määrittää tietyt säännöt, käytännessäännöt, ammattiurheilun alalla esimerkiksi, ja UEFan rooli on määritettävä ja vielä muitakin asioita. Eli meidän huomiomme täytyy kiinnittyä erityisesti perusurheiluun, aivan tällaiseen arkiurheiluun niin, että pystytään antamaan mahdollisuuksia kaikkialle kaikille toiminnan tasoille, esimerkiksi harrasteurheiluun, arkiurheiluun, kuntourheiluun ja vapaaehtoistoimintaan ja niin edespäin. Ja tarkastelen tässä erityisesti koulujen ja yliopistojen liikuntatoimintaa. Se on tärkeä koulutuksellinen koulutuksellinen lähestymistapa. On tärkeää miettiä, kuinka paljon investoidaan urheiluun kouluissa ja yliopistoissa. Ja minusta on tärkeää arvostaa urheilua myöskin yhteenkuuluvuuden tekijänä 27 jäsenvaltion valtion välillä niin, että saadaan käytyä vuoropuhelua rajojen yli. Joku kollega tuossa edellä jo mainitsikin aiheesta. Eli me pystymme auttamaan alueitamme kehittämään sellaisia rakenteita, urheilu- ja liikuntarakenteita, jossa esimerkiksi urheiluhalleja, urheilukenttiä, koska siellä missä on urheiluvälineitä ja urheilutiloja, siellä kasvetaan myöskin paremmin. Eli kun ympäristö on oikean kaltainen, niin niitä voidaan harrastaa liikuntaa, niin tällä tavalla voidaan auttaa alueita kehittämään toimintaansa niin, että yhteiskunta kehittyy parempaan suuntaan. Kiitoksia. Tässä yhteydessä pitäisi miettiä myöskin, että voitaisiin rakennepolitiikkaakin käyttää tässä hyväkseen, koska meidän talousarviossamme ei ole niin paljon varoja tähän käyttää muutoin. Sitten komissio, Petro Velas, Kestenandenes, urheilupääosaston edustaja, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi niin haluaisin kiittää herra Fisasia esittelijä tästä erinomaisesta esityksestä, kun hän kertoi tulevasta mietinnöstään. On nyt selvää, että tähän tiedonantoon on otettu mukaan kaikki ne ajatukset, jotka olivat komission mielessä. Me huomioimme sen, mitä edustaja Fisas täällä sanoi, nämä täydentävät komission aloitetta ja panemme merkille myös suurella mielenkiinnolla. Tämän kaiken ja aiomme seurata samoin suurella mielenkiinnolla parlamentin keskustelua, erityisesti tätä uutta kohtaa, josta edustaja Fisas puhui, eli eurooppalainen identiteetti urheilussa olemme todella kiinnostuneita kaikista tästä. Liittyen siihen kaikkeen, mitä herra Fisa sanoi, voin ensinnäkin täysin yhtyä tähän subsidiariteettiviittaukseen ja viittaukseen autonomiaan. Tämä on kaikki sellaista, mikä löytyy täältä komission asiakirjasta. Maailmassa on vähän sellaisia maita, kun Euroopan unionin maat, jossa urheilu on näin itsenäistä ja autonomista. Ja tämä pätee sekä Euroopan tasolla että kansallisella jäsenvaltioiden tasolla. Meidän on tästä oltava hyvin ylpeitä ja toivottavasti näin on jatkossakin. Ja sitten joitain ajankohtaisia aiheita, siksi että täällä puhuttiin siitä, miten liikuntaa voitaisiin mekin Olemme harrastelija ja perusurheilun kannalla. Tämä kaikki tämä kiinnostaa meitä kovasti ja me työstämme kaikkia siihen liittyvää. Kohta saamme tulokset tutkimuksista, jotka koskevat urheilun rahoitusvirtoja, erityisesti niitä, jotka suuntautuvat tähän perusurheiluun. Ja tämän tutkimuksen pohjalta saadaan tietoa siitä, miten rahoitetaan liikuntaa eri maissa, kuinka paljon julkinen ja yksityinen sektori siihen osallistuu. Toivottavasti tästäkin on apua parlamentin työlle. Ja sitten ammattiurheilu, sitäkin työstämme tällä hetkellä. Olemme aloittamasta tutkimusta, joka koskee pelaajasiirtoja siirtoja eli ammattipelaajien siirtoja seuran välillä. Ja tässä ollaan järjestämässä myös konferenssia eri urheilujärjestöjen liittojen kanssa, joka liittyy agenttien asemaan. Tämä tapahtuisi marraskuussa. Ja huomioon myös sen, että pyydätte, että otettaisiin mukaan tänne se ajatus, onko estettävä niiden urheilutyöntekijöiden liikkumista, jotka ovat 16-17-vuotiaita. Tämä on hyvin vakava kysymys. Tämä on hyvin tarkkaan tutkittava ja analysoitava, sillä tämähän tarkoittaisi sitä, että nuorelle, joka on 17-vuotias, sanottaisiin, että te voitte työskennellä millä tahansa alalla, paitsi urheilun alalla. Eli jos tällainen päätös tehdään, niin pitää olla hyvin hyvät argumentit sen puolesta, ennen kuin toimi voidaan ryhtyä. Ja sen takia tässä ollaan hyvin läheisessä yhteistyössä UEFan ja FIFan kanssa, sillä ne ovat pyytäneet, että kiellettäisiin vapaa liikkuvuus 16-18-vuotiailta ammattipurheilijoilta. Me pyrimme ymmärtämään, minkälainen argumentointi tässä taustalla on. Ja sitten lopuksi vielä muutama viittaus näihin sopupeleihin tai pelien tuloksen etukäteen lukon lyöminen. Me pyrimme tätä asiaa tutkimaan 27 eri jäsenvaltiossa ja haluamme katsoa, mikä on urheilun asemaa rikosoikeudellisesti. Eli mitä tapahtuu, jos on urheiluun liittyvää lahjontaa? On sellaisia maissa, joissa urheiluun liittyvää lahjonta löytyy rikos laista ja toisissa maissa taas ei. Ennen kuin ryhdymme toimiin, haluamme tietää, millainen tilanne on eri maissa. Ja sitten dopingiin liittyen voin täysin yhtyä siihen, mitä täällä on sanottu. Me pyrimme jatkossakin siihen, että päästään mukaan Euroopan neuvoston doping-yleissopimukseen ja olemme myös tietoisia siitä, että dopingia käytetään kilpailurheilun ulkopuolella ihan harrasteiden urheilussa ja siitä syystä tässä tiedonannossa, olemme korostaneet sitä, että on torjuttava doping-aineiden laitonta kauppaa. Ja siksi haluaisin nyt lopettaa ja ainoastaan esittää kiitokseni parlamentin erinomaisesta työstä. Aiomme jatkossakin tehdä kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Gracias, Mr. Velázquez Hernández. Kiitoksia, Velázquez Hernández. sitten lopuksi vielä Fisas Santiago, ole hyvä. Gracias, presidenta. Gracias, Uri. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ystävällistä sanoista jotka olen kuullut tähän mietintöni liittyen. Olen tietysti käytettävissänne olleet valmis ottamaan mukaan suurimman osan esittämistäni kommenteista. Mielestäni ne ovat menneet koko ajan samaan suuntaan. Ne ovat olleet mietinnön mukaisia. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meillä on urheilun alalla kaksi rajaa. Ensinnäkin Ensimmäinen raja on tämä subsidiariteettiperiaate. Tämä on hyväksyttävä. On ymmärrettävä, että urheilu toimi, valta kuuluu suurelti jäsenvaltioille, joissain maissa ei edes jäsenvaltioille, vaan osavaltioille tai liittovaltioille, esimerkiksi Saksassa tai Espanjassa tai Belgiassa, en tiedä onko muuallakin näin. Ja sitten meillä on toinenkin raja, eli subsidiariteetti siinä mielessä, että meillä on urheiluliittoja, jotka järjestäytyvät hyväksi katsomallaan tavalla. Tässäkin pitää olla varovaisia. On kuitenkin totta, että tämä subsidiariteetti ei ole ihan mitä vain. Ei siellä voida tehdä mitä tahansa halutaan, sillä subsidiarin puitteissa on toimittava niin, että noudatetaan eurooppalaisia lakeja. Eli subsidiariteetti on katsottava tapaus, tapaukselta on katsottava aina tapauskohtaisesti ja kaikkia eri poikkeuksia pitää katsoa, onko kaikki aina Euroopan lainsäädännön mukaista. En nyt haluaisi kovin pitkään puhua, mutta vähän kävisin kuitenkin läpi näitä eri aiheita, jotka on täällä otettu esille. Doris ja muut puhuivat valmentajien koulutuksesta. Tämä on hyvin tärkeää. Ei saa unohtaa, että on paljon erilaisia valmentajia on vapaaehtoisia, joilla tietysti on oltava koulutus, sillä jos heillä ei ole koulutusta, niin tämä voi olla haitallista urheilijoille, eli on yleisvalmentajia, mutta sitten on sellaisia valmentajia, joilla on tutkinto. Meillä on esimerkiksi meidän korkeakoulutasoinen mm, urheilu tutkintomme varmasti muissakin maissa on samanlainen. Ja sitten kullakin eri urheilualalla on omat valmentajansa. Tästä en nyt puhunut, mutta voitaisiin puhua myös siitä, että nämä eri urheilututkinnot voitaisiin tunnustaa toisissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi jos Saksassa on saanut tutkinnon, niin sitä voisi käyttää ehkä lisäämällä siihen jotain opintoja toisessakin Euroopan maassa. Ivo puhui solidaarisuudesta, tähän voitaisiin yhtyä, ja sitten näistä televisio-oikeuksista ja niiden myymistä on muistettava, että tämä on erityisesti eurooppalaista, eli me viemme tietyiltä seuroilta niiden oikeuden myydä haluamallaan tavalla omia televisio-oikeuksiaan, mutta mistä tämä on oikeudenmukaista. Tämä on sellainen erityispiirre, jonka me hyväksyneet. Espanja on yksi niistä harvoista maista, joissa seurat saavat suoraan nämä voitot tästä itselleen, mutta olen puhunut tästä esimerkiksi Barcelonan eh, johdon kanssa ja he ovat tietoisia tästä ongelmasta, että jonkinlaiseen sopimukseen on päästävä. Ja sitten eh, alaikäiset urheilijat ja suvaitsevaisuus. Pedro Velaskeskin puhui tästä. Tämä 18 ikävuoden ehdotus on Euroopan lainsäädännön vastaista, sillä siellä sanotaan, että 16 ikävuoden jälkeen on oikeus päästä työelämään mukaan. Tämä ei kuitenkaan ole ainoastaan UEFA tai FIFAn asia. Minä puhun esimerkiksi Ranskan urheilu ministerin kanssa, joka korosti kovasti tätä aihetta. Ei me nyt välttämättä pidä toimia niin kuin UEFA tai FIFA tai Ranska haluavat, mutta tämä on kuitenkin asia, joka on esillä ja meidän on siihen paneuduttava. Ja sitten selvää, että alaikäisten suojelu on todella tärkeää. Minä mainitsin tässä voimistelun. Minusta on todella eh, hurjaa, miten eh, taitovoimistelijat ja rytmiset voimistelijat, nämä nuoret tytöt, he eivät eivät pysty melkein edes kasvamaan sen takia, että pystyvät paremmin sitten kilpailemaan. Tätä emme voi hyväksyä. Ja sitten on agentit ja pelaajasiirrot. Nämä liittyvät toisiinsa nämä asiat. Meidän on kaikkia niitä mietittävä. Ja sitten sanktioiden harmonisointi. Tästä voitaisiin puhua pitkäänkin, mutta olisi mielestäni hyvä, jos Sveitsin tuomio, korkein tuomioistuin voisi toimia samalla lailla kuin Yhdysvalloissa ja muualla täällä Euroopan unionissa. En ymmärrä, miksi meidän pitää toimia Sveitsin lainsäädännön mukaisesti. Sehän on hyvin erikoislaatuista. Nämä ovat sellaisia asioita, joihin pitäisi paneutua vielä lisää. Ja sitten täällä puhuttiin Euroopan lipusta ja niin poispäin. Voin täysin yhtyä siihen. Ja sitten, että tarvitaan koulutusta, ammattiurheilijat ja täällä on paljon sellaisia heitä, joista minä olen samaa mieltä. Sitten sosiaalinen suojelu, tästä en puhunut, mutta tämä ajatus on kyllä mielessäni. Eli miksei ammattiurheilijoilla usein ole sosiaaliturvaa, niin kuin kaikilla muillakin työntekijöillä. Tätäkin asiaa pitäisi miettiä. Ja Petra puhui vähän Doriksen tavoin näistä valmentajista. Ja sitten Sean puhui harrastelijaurheilusta ja huippuurheilusta. Me olemme äsken saaneet vihreän kirjan komissiosin Barnierilta, joka koskee vedonlyöntiä. Mutta jos ajatellaan tai ajateltaisiin seurojen oikeuksia, niin sitten itse seurat voisivat jo etsiä sellaiset veikkauksen järjestäjät, jotka ovat vakavasti otettavia. Tämä olisi jo hyvä asia. Kati puhui sitten vammaisista. Vammaiset ovat hyvin tärkeitä, mutta minä mainitsin tärkeän pitämäni seikan. Eli ei heillä pitäisi olla erillisiä liittoja, vaan heidän pitäisi olla mukana yleisissä urheiluliitoissa Tämä olisi kaikkein paras tapa osoittaa solidaarisuutta vammaisille naisten asian otin esille. Tämä on tärkeää. Emme me tarvitse mielestäni kiintiöitä, niin että kaikissa liitoissa olisi kiintiöitä. Minä en niihin usko. Meidän on kuitenkin edistettävä naisten osallistumista ja innostettava naisia osallistumaan, sillä jos he eivät ole esillä vaaleissa, niin heitä kukaan myöskään valitse. Erasmuksesta on puhuttu paljon, hienoa. Me voisimme pyytää komissiolta pilottihanketta tähän liittyen. Ja sitten tämä liittyy jonkun verran myös näihin rakenrahastoihin ja rahoitukseen. Minä sanoin, että urheilussa – valitsee subsidiariteettiperiaate. Ei Euroopan unioni voi antaa tukea tietyille seuroille. Tämä on valtioiden ja alueiden tai jopa kaupunkien kuntien asia. On tärkeämpää, että Euroopan unioni keskittyy suuriin konkreettisiin hankkeisiin. Esimerkiksi tämä Erasmus-hanke voisi olla sellainen. Ja sitten tietysti myös rakenteellisiin aiheisiin, joista puhuttiin. Miksi kulttuuri on mukana rakennerastoissa ja urheilu ei ole? Meidän pitäisi kovasti nyt vaatia, että komissio ottaisi urheilun mukaan näihin rakenneaiheisiin ja sitten maiden sisäinen solidarisuus, niin kuin on sanottu, eli sekä huippurheilu että perusurheilu. Sitten Bogrot puhui täällä rasismista ja minä tämän jo mainitsin, rasismin ja homofobian torjunta, kaikki nämä tällaiset toimet ovat todella tärkeitä, eikä näitä tällaisia suhtautumistapoja voi hyväksyä. Sitten nämä ennalta sovitut pelit, minä jo niistäkin puhuin. Meidän pitäisi tässä huomioida seuraajan asema ja näin voitaisiin parantaa tilannetta. Ja doping, minusta on tärkeää, että siihen puututaan dopingaineita on pidettävä huumausaineena ja sen takia on nimenomaan niiden myyjä pyrittävä asettamaan edes vastuuseen. Ja sitten Emma haluaisin kiittää siitä, että tänään olit näin eurooppalaishenkinen ja kiitos siitä, että voit tukea Erasmus-osion ajatuksia pilottihankkeen muotoisesti. Ja sitten haluaisin rauhoittaa myös siinä mielessä, että minusta subsidiariteetti on hyvin tärkeä. Ehkä täällä joku on ymmärtänyt jotain väärin, tai minä en sano tätä selvästi. En minä tarkoittanut tämmöisiä Euroopan kattavia eh, joukkoita, vaan tarkoitin sitä, että jos kaikki olemme eurooppalaisia ja me, meillä on oman maamme eh, lippu, esimerkiksi Espanjan lippu pelipaidassa, me laitettaisiin siihen viereen myös Euroopan lippu. Mehän olemme eh, kustakin maasta ja myös eurooppalaisia. Tämä on vain ehdotus ja sitten liittyen sitä pitäisi miettiä. Silvia puhui täällä monesta eri asiasta. Meidän pitäisi nyt auttaa komission jäsentä, sillä itse asiassa tällä mietinnöllä pyritään täydentämään valkoista kirjaa. Valkoinen kirja on oikein hyvää, eikä sen sisältöä ole haluttu täysin toistaa. On totta, että hallinnon valvonta, sen pitää koskea myös alueita ja sitten tutkinnoista, on jo puhuttu urheilututkinnoista ja doping, joka täällä on jo mainittu, sillä huippuurheilussa valvotaan urheilijoita lääke, lääkinnän osalta, mutta muilla tasoilla näin ei tehdä. Ja sitten Silvia, toista asiasta olen kanssasi eri mieltä, eli että pitäisi helpottaa seuran vaihtoa jos on 14-15-vuotias nuori, jota on kovasti valmennettu niin, että sitten hän voisi siirtyä toiseen joukkoon noin vain, niin tämä ei ole oikeudenmukaista. Tietysti jos nuori muuttaa muualle, niin tässä tapauksessa tämä voisi olla mahdollista. Muissa tapauksissa tämä olisi aika lailla epäoikeudenmukaista ja mitä enemmän me saamme tietoa, sen parempi täällä. Soltaan puhui myös Erasmuksesta, tämä mainittiin, Giovanna puhui sitten lahjonnasta. On totta, että pitäisi tätäkin asiaa miettiä ehkä yhdessä nimenvaliokunnan kanssa ja sitten naiset, tästä on jo puhuttu, ja sitten hinnat, tähän on vaikea puuttua, sillä tämähän riippuu kuustakin järjestäjästä. Jos joku järjestäjä haluaa maksaa enemmän miesten Wimbledonista kuin naisten Wimbledonista. Ei hän tässä voida heitä lähteä pakottamaan. Ja sitten tämä kansalaisuuskysymys, tämä riippuu kustakin maasta, mutta usein tässä todellakin otetaan eri maalaisia ja vähän kuin kierretään lakia, mutta jotain voitaisiin kuitenkin miettiä. Kyllä minä kohta lopetan, kohta lopetan. Ja sitten tämä perustason urheilu, Markus puhui yliopistourheilusta. On totta, että se on tärkeää, mutta Yhdysvaltain urheilu organisaatio on hyvin erilaista kuin täällä. Eli siellä yliopistoista riippuu harrastelijaurheilu siinä, missä Euroopassa tämä riippuu urheiluliitoista, eli meidän järjestelmämme ei koskaan ole samanlainen kuin Yhdysvaltojen järjestelmä, ja komissiolle on jo vastannut. Haluaisin vain sanoa Pedrolle, että teen heidän kanssaan hyvin läheistä yhteistyötä. Anteeksi, että puhuin näin pitkään. <laughs> Me quedan aún cosas. Santiago, Santiago. Muutakin sanottavaa olisi vielä. Santiago, Santiago. Ei tämä nyt ole viimeinen kerta, kun keskustelemme tästä aiheesta. Sinulla on aikaa vasta heinäkuussa tuot luonnoksesi tänne sitten. Sitä ennen voit keskustella muiden kanssa ja sitten lokakuun alussa äänestetään asiasta. Tämä antaa vähän nyt aikaa tähän vielä. Kyllä tämä kaikki rauhoittuu. Niin Erasmus sitten vielä. Erasmuksella tarkoitat, tarkoitan ihan muuta kuin mitä tänään Erasmus oikeastaan on. Jokainen urheiluopiskelija voi mennä Erasmuksella kyllä maailmalle. Kuka tahansa opiskelija voi käyttää Erasmia. Mitä sinä nyt oikeastaan haluat, on se, että tämä idea Erasmuksesta lainattaisiin toiselle tasolle, jos nyt ymmärsin oikein. Minullakin on yksi täällä, yksi Erasmus-opiskelija avustajana, joka on urheilijaopiskelija, joten tämä on mahdollista. Kiitoksia Santiago työstä ja sitten Seuraavaksi koulunkäynnin keskittäminen, keskittymisen vähentäminen. Rova Hannibal, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. And... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovin iloinen todella, että minulla on nyt mahdollisuus täällä puhua tästä aiheesta, varhaisesta koulun keskeyttämisestä. Kuten muistanette, olen ihan viime aikoina laatinut mietinnön varhaiskasvatuksesta ja nämä kaksi aihetta liittyvät läheisesti toisiinsa, joten on hyvä nyt pystyä tarkastelemaan ikään kuin koulun toista puolta tai mitalin toista puolta, puolta on ihan selvää, että varhainen koulupudokkuus on päähaasteita. Haasteistamme 2009 yli 6 miljoonaa nuorta henkilöä lähtivät pois koulusta ilman, että olivat saaneet edes keskiasteen koulutusta loppuun, ja noin 17 prosenttia päätti vain varhais, varhaisen, siis ensimmäisen kouluasteen ala-astekoulutuksen. Joka toinen koulupudokas oli sitten työttömänä. Vuonna 2003 EUn jäsenvaltiot päättivät, että varhainen koulun keskeyttämisaste pitäisi saada alle 10 prosentin tasoon ja nyt näyttäisi siltä, että valitettavasti vain seitsemän jäsenvaltiota on saanut tämän aikaiseksi. Kesäkuussa otimme käyttöön tämän tavoitteen ja tarko- tarkoituksenamme on vähentää koulupudokkuutta alle 10 prosentin vuoteen 2020 mennessä ja se on 2020 strategian mukainen päätavoite myös ja senpä takia haluamme tukea tätä tavoitteen saavuttamista tällä mietinnöllä. No miksi tämä tavoite on niin tärkeä? Sen, sijaan, sen lisäksi, että nämä tilastot ovat aivan järkyttäviä, meidän pitäisi katsoa tilastojen taakse ja ymmärtää, mitä tämä oikeastaan, mihin tämä oikeastaan johtaa tämä tendenssi. Ensimmäinen mihin koulunkäynnin lopettaminen, keskeyttäminen johtaa, on se, että se estää ihmisten taitojen kehittymistä, kasvua ja oppimista. Ja tämä on yksi suurimmista vaaratekijöistä, jotka johtavat köyhyyteen ja puutteeseen ja työttömyyteen. Ja tämä vuorostaan vaikuttaa pitkäaikais, pitkällä aikavälillä sekä yhteiskunnan tilanteeseen ja talouden kasvuun, koska mehän tiedämme, että innovaatio ja kasvu perustuu työvoimaan ja laadukkaaseen työvoimaan. Ja jos lukuisat oppilaat lähtevät koulusta ennen kuin oppivelvollisuusikä päättyy, niin sillähän on aivan selkeät taloudelliset vaikutukset. Ja tämä on myöskin henkilökohtaista, koska vaikutukset koskevat ja vaikuttavat ihmisiin, yksilöihin koko elämän ajan ja lisäävät riskiä syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Ja senpä takia sellaisten sillä tavalla syntyy tällainen noidankehä ja varhainen koulupudokkuus ei ole pelkästään yhden sukupolven ongelma, vaan se siirtyy sukupolvelta toiselle. Joten mikä sitten aiheuttaa varhaista koulunkäynnin keskeyttämisestä? Tietysti se, siihen vaikuttaa henkilökohtaiset sosioekonomiset olosuhteet, koulutustausta ja niin edespäin. Ja me tiedämme, että sillä on vahva yhteys sosiaalisesti epäedullisessa asemassa oleviin olosuhteisiin ja myöskin matalan koulutustasoon. Suurimmassa riskissä ovat sellaiset lapset, joilla, joiden vanhemmilla on matala koulutustaso ja joilla on sosiaalisesti epäedullinen tausta. Köyhätaustaiset nuoret ja sellaiset, joilla on erityisopetustarpeita ja muita erityistarpeita ja myöskin siirtolaistaustaiset oppilaat ja erityisesti romaanit ja myöskin muut vähemmistöyhteisöt ovat erityisessä vaarassa. Koulutusjärjestelmät kaikkialla Euroopassa ovat usein sellaisia, että ne eivät pysty tukemaan emotionaalisia, sosiaalisia ja oppimisvaikeuksisia henkilöitä. Joskus on vaikeata, erityisesti jos oppilaat ovat koulun jättämis, keskeyttämisvaarassa, on vaikeata puuttua asioihin. Näyttää siltä myös, että pojat lähtevät varhain koulusta enemmän kuin tytöt. Itse asiassa 16,3 prosenttia on tuo poikien osuus ja tyttöjen osuus vähän yli 12 prosenttia. No sitten kuinka voimme puuttua tähän ongelmaan? Euroopan komissio on laatinut tiedonannon ja siinä tarkastellaan kolmea asiaa. Ja minun mielestäni meidän pitäisi ottaa valiokunnassa ne myös käsittelyn. Ensinnäkin ehkäiseminen, puuttuminen ja sitten kompensoiminen. Ja tätä käytetään sellaisena terminä, jota jolla tarkoitetaan lisämahdollisuuksien tarjoamista silloin, kun mahdollisuuksia ei ole käytetty kouluaikana. Ehkäiseminen tarkoittaa sitä, että päästään korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen ja hoitopalveluihin, koska tällä on selkeä yhteys siihen, että aikanaan sitten koulu sujuisi eikä sieltä lähdettäisi ennen aikojaan. Ja lisäksi pitäisi olla systemaattista kielikoulutustukea siirtolaistaustaisille lapsille, ja tätä ei aina tarjota niin kuin pitäisi. Ja myöskin pitäisi parantaa ammattikoulutusta ja pääsyä ammatilliseen koulutukseen niin, että oppilaat ja opiskelijat, jotka ovat koulupudokkuusvaarassa, pystyisivät pääsemään tälle koulutuspolulle paremmin kuin mitä nykyisin on mahdollista. Sitten interventio, puuttuminen. Nämä ovat sellaisia asioita, positiivisia asioita, mitä pitäisi ja, pitäisi ja mitä voitaisiin tehdä. Ensinnäkin pitäisi puuttua vaikeuksiin varhaisessa vaiheessa. On ymmärrettävä, että vaikeuksia on ja tehdään kaikki se, mitä täytyy tehdä. Varhainen varoitusjärjestelmä on tarpeen olla olemassa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota yhteistyöhön vanhempien kanssa. Ja sitten on käytettävä hyväksi ammattihenkilöstöä koulun ulkopuolelta, sellaista, joilla on yhteydet muihinkin ammattiryhmiin. Ja sitten myöskin henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ovat tärkeitä ja taloudellisen tuen tar tarjoaminen. Parempi, paremmat yhteydet työmarkkinajärjestöihin niin ikään ovat merkittävässä roolissa. Eli tällä tavalla korostetaan niitä asioita, mitä varhaiset koulupudokkaat voivat tehdä tulevaisuudessaan sen jälkeen, kun tämä koulu on jäänyt taakse. No sitten kompensoiminen, eli tällaisen toisen uuden mahdollisuuden antaminen on sellainen asia, jolla pitäisi tarjota uusia mahdollisuuksia varhaisille koulupudokkaille niin, että he saisivat uuden mahdollisuuden Eli koko ajatushan liittyy elinikäiseen oppimiseen. Koulutusta, kasvatusta ei pitäisi katsoa asiaksi, joka päättyy, kun koulu jää taakse, vaan sen pitäisi jatkua koulun jälkeenkin, erityisesti riskiryhmien kohdalla. EU-tasolla meidän pitäisi työskennellä läheisemmän yhteistyön aikaansaamiseksi, ja on olemassakin erinäisiä toimenpiteitä ja työkaluja, joita voitaisiin ottaa käyttöön jäsenvaltioiden tueksi, jotta saataisiin aikaan tehokkaita kansallisia politiikkoja politiikkoja koulupudokkuuden e- ehkäisemiseksi. Esimerkiksi neuvoston suositus tästä aiheesta pitäisi jalkauttaa jäsenvaltioihin ja jäsenvaltioita pitäisi rohkaista ottamaan käyttöön suositukset. Ja sitten on olemassa tiedoksianto, joka koskee varhaiskasvatusta ja lasten hoitoa. Ja sitten lisäksi on myöskin tämä Youth on the Move, nuoret liikkeellä aloite. Eli paljon on meneillään tällä alalla. On vain koordinoitava hankkeet keskenään ja varmistettava, että asiaa viedään eteenpäin tehokkaalla tavalla. jalkautetaan nämä aloitteet jäsenvaltioihin, käynnistetään mekanismeja, joiden myötä voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä. Ei pitäisi olla kyse vain kaikesta siitä, mitä täällä täällä puhutaan näissä saleissa, vaan on päästävä ihan sinne ruohonjuuritasolle, jotka tekevät koulutus- ja kasvatustyötä kouluihin ja laitoksiin. Minun mielestäni tämä lähestymistapa pitäisi keskittyä nimenomaan yksilöihin, oppilaihin, opiskelijoihin. Varhainen koulupudokkuus on hyvin monimutkainen ilmiö, kuten tiedämme. Mutta aivan ensiksi meidän täytyy tarkastella, mikä on yksilön edun mukaista, ja sen takia poliittiset suositukset pitäisivät olla sen suuntaisia. Näin täytyy mielestäni toimia, koska jos pitäydytään liian teoreettisella tasolla, emme pääse asiassa puusta pitkään. Meidän on katsottava ensin yksilöä ja varmistettava, että käynnistämme kaikki ne toimenpiteet, joista tuossa jo edellä puhuin, jotta voisimme vähentää varhaisten koulunkäynnin keskeyttäjien määrää ja päästäisiin sinne 10 prosenttiin 2020 vuoteen mennessä. Vielen Dank. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Uh, thank you Mary for your um, discussion of the... Kiitos Mary tästä varhaisen koulun lopettamisen mietinnöstä. Tämä on hyvin vaikea vaikea aihe. Siitä on vaikea puhua ja on vaikea vähentää tätä ilmiötä. Haluaisin kuitenkin tässä nyt vähän tasapainottaa asiaa siinä mielessä, tämä varhainen lopetus ei ole pahasta. Joskus jotkut lähtevät siksi, että he haluavat ammattikoulutusta tai heillä on kädentaitoja, joita pitäisi jossain muualla kehittää. Ja kaikki eivät halua valtion virkailijoiksi tai asiantuntijoiksi tai päästä korkeakoulutuksiin. On siis varmistettava, että ammattikoulutusta on saatavilla 16- ja 18-vuotiaille erityisesti, sillä tarvitsemme puuseppiä mekaanikkoja yhtä paljon kuin tarvitsemme mm, virkailijoita ja asianajajia, mutta opettajien olisi pyrittävä tunnistamaan nämä oppilaat ja kannustettava heitä oikeaan suuntaan. Ehkä tämä voisi auttaa vähentämään koulun keskeyttämisen suuria lukuja. Tämä kuitenkin kuuluu jäsenvaltiolle tämä asia. Meidän on täällä kuitenkin mahdollista tästä asiasta keskustella ja voitaisiin ehkä ehdottaa sinne päin erilaisia asioita. Kiitoksia, Tyrve Pekard. Kiitoksia Rauha Hannipolille. Halusin painottaa sitä, että kyseessä ei ole mitkään erityiskyvyt, vaikka Albert Einstein, joka on mikään loistava oppilas kuitenkaan, mutta kuitenkin hän poistui koulusta, koska hän olikin erityiskyky kuitenkin lopuksi ja hän oli Nero. Rova Hannibal mainitsi täällä myöskin nämä sosiaaliset vaikeudet, jotka onnistu siis sosiaaliseen integraatioon tämän takia. Monet hänen ajatuksensa ovat aina oikeita, mitä mahdollisuuksia on olemassa, tämmöisiä toisia mahdollisuuksia, joita voidaan antaa, ja miten voidaan toimia yhdessä verkostoissa, jotta saadaan pääsy erityisesti juuri näiden miespuolisten nuorten piiriin. Hän mainitsi erityisesti myöskin täällä eurooppalaisen, Euroopan unionin roolin ja mitä parhaita käytänteitä on jo muissa jäsenvaltioista, joista voidaan oppia. Bremenin osavaltiosta voin kertoa teille, ja tämä on varmaankin myöskin mielenkiintoista, koska me olemme myös vastuussa kulttuuripolitiikasta. Meillä on erityisprojekti, jossa katsotaan juuri miespuolisia nuoria, jotka eivät käy koulussa, mutta vaikka taiteellisesti itseään, itseään ilmaista. Ja näin voivat sitten näissä vaikka esittää omaa taidettaan yleisölle. Ja tämä oli parempi lähestymistapa kuin monet muut keinot. Ja tämän takia on tärkeää yli katsoa parhaita käytäntöitä Euroopassa ja voidaan ehkä oppia toisilta. Ei tarvitse kaikkea aina tehdä alusta lähtien. Tämä on hyvä lähestymistapa. Kiitoksia, Sean Kelly. Uh, no niin, aivan ensinnäkin kiitoksia Marylle tästä hyvästä mietintöluonnoksesta. Eurooppalaiselta kannalta katsottuna minun mielestäni tämä osuu todellakin asian ytimeen, mistä EU:ssa on kysymys, eli yritetään saada aikaiseksi tasa-arvoa jäsenvaltioiden välille erityisesti, kun yritetään auttaa ihmisiä koulutuksen alalla, koska sehän on tulossa yhä tärkeämmäksi. Koulutuksen tarve EU: on erityisen tarve erityisesti uusissa taidoissa ja uusissa työpaikoissa. Sitten kun näitä taitoja on, niin heidän työllistymismahdollisuutensa ovat paljon paremmat tulevaisuudessa. No sitten tässä puhuttiin siitä, että ne henkilöt, jotka jättäytyvät koulusta pois varhain, niin se, he ovat todennäköisimmin mukana sitten epäsosiaalisessa käyttäytymisessä, äh, rikollisuudessa ja niin edespäin. Eli tämä on myöskin äh, mm, yleistavoite 2020 strategiassa. Meidän täytyy miettiä, mitä sen ytimessä on, koska edut yhteiskunnalle ovat aivan uskomattoman suuret. Yksi aspekti, jonka haluaisin ottaa tässä esille, itse asiassa se näyttää vaikuttavan poikiin enemmän, koska pojat jättäytyvät koulusta pois enemmän kuin tytöt ja äh, jatkuvammin, eli sitä täytyy pohtia. Ja yksi avain asioista tässä on varmaankin se, että investoidaan jo varhaisella iällä. Mitä varhemmin investoidaan koulutukseen ja kasvatukseen, sitä parempi on tulos. Ja sitä vähemmän koulupudokkuusta on pudokkuutta on. Ja sen takia jo esikoulussa pitäisi olla investointeja nähtävissä. Ja tällä tavalla voidaan saada aikaiseksi todellinen asennemuutos ja julkinen rahoitussitoumus jäsenvaltioissa, koska se, että että ne henkilöt tai lapset, jotka työskentelevät, henkilöt, jotka työskentelevät esikoulussa, niin heitä pidetään yleensä vain tällaisina huoltotyöntekijöinä, hoitotyöntekijöinä sillä aikaa, kun vanhemmat tekevät töitänsä, mutta ajatustapa täytyy tässä muuttua. Nimittäin, jos tämä saadaan aikaiseksi ja saamme päteviä esikoulun opettajia, sekä miehiä että naisia, niin muutos on mahdollinen. Tähän astihan yleensä esikoulunopettajina on ollut vain naisia ja joissakin maissa on saatu oikein hyviä esimerkkejä siitä, miten muutosta on saatu aikaiseksi. UK esimerkiksi on yksi, yksi esimerkki. Siellä on esimerkiksi 25 prosentin osuus miestyöntekijöillä kyseisellä alalla, joten tässä on saatava aikaiseksi tasapainoa. Ja myöskin asianmukainen koulutus ja palkkaus on merkittävässä asemassa. Jos ei ole asianmukaista koulutusta, niin tietenkin monia tavoitteista ei saavuteta. Toiseksi tässä, tässä iässä lapset tekevät asioita luonnollisesti. He oppivat luonnollisesti, ei tarvitse puskea eikä painostaa. Ja sen takia täytyy luoda oikeat olosuhteet mahdollisimman varhaisessa iässä niin, että lapset pystyvät oppimaan tehokkaasti ja he oppivat sitten myöhemminkin vaivattomammin. Ja tämä saa todellista, todellista etua yhteiskunnalle myöhemmässä vaiheessa moninaisilla eri tavoilla. Joten ilman, että tässä nyt yksityiskohtaisemmin asiaan puutun, siitä kes- niitä keskustellaan läpi sitten myöhemmin, niin toteaisin, että tämä on hyvin, hyvin tärkeä aloite ja hyvin tärkeä tavoite Euroopan unionille. Ja jos me pystymme vähentämään koulupudokkaiden määrää 10 prosenttiin, niin se vaikuttaisi merkittävällä tavalla niin valtavan kansalaismäärän elämään ja Euroopan unionin talouteen niin ikään, joten haluaisin olla mukana tässä prosessissa ja toivottavasti pääsemme tässä merkittävällä tavalla eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Piski, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin tätä mietin esitystä tarkkaavaisesti ja olen monesta asiasta samaa mieltä. Tähän toiseen mahdollisuuteen palaisin vielä. On totta, että pitää painottaa toista mahdollisuutta, koska tämä osoittaa tämän sen kokemuksen, mitä minä olen aikaisemmin kerännyt, kun olin yhteydessä taiteilija-ammetteihin. Ensimmäisellä, toisella yrittämällä he epäonnistuvat ja kolmannella yrittämällä heistä tuleekin suuria taiteilijoita. En halua tästä sen enempää nyt kertoa. Tästä on monia empiirisiä todisteita, että suuret taiteilijat vasta useamman yrityksen jälkeen ovat tulleet suuriksi. Joten tämän takia haluaisin vahvistaa teidän kantaanne juuri tässä asiassa toista ja kolmatta mahdollisuutta pitää ajatella. Koska joskus tilannehan on sellainen, että nämä soveltuvuuskomiteat, jotka ovat hyvin mielikuvituksellisia ja demokraattisesti koottuja, mutta aika usein ne eivät tunnista suuria kykyjä. FEMOS-koulussa Potsdamissa me joskus joudumme uudestaan muokkaamaan tutkintokomitea ja yhtäkkiä saammekin aikaan suuria ohjaajia. Joten vetoaisin tähän, että kaikki nämä sosiaaliset asiat kyllä, mutta myöskin nämä toinen ja ehkä kolmaskin mahdollisuus pitäisi mainita, koska on olemassa sellaisia kykyjä, jotka sitten vasta eri iässä sukupuolesta riippumatta naiset ovat aikaisemmin kypsiä, he ovat kiltimpiä kuin ehkä pojat, jotka ovat vähän tietyssä iässä vaikeita – No tietenkin tämä pitäisi ottaa huomioon sitten ja antaa toinen ja kolmaskin mahdollisuus. Kiitoksia tältä kannalta. Te olette oppineet tämän asian itse omassa korkeakoulussanne. On tärkeää antaa toinen, kolmas ja neljäs mahdollisuus, jos on olemassa ihmisiä, jotka sallivat tämän. Eikä niillä ole sitten lappuja silmillä tai ajattelevat pelkästään omaa uraansa. Ja sitten sit tapio Savala, olkaa hyvä, jos te haluatte, komissioedustaja. Koulu. Uh, as you know, the reduction of early school leaving is... Kiitos. Kuten tiedätte, varhaisen kun keskeyttämisen vähentäminen on tärkeitä osia Euroopan 2020 strategia. Siinä on yhteyksiä myös köyhyyden vähentämiseen Euroopassa. Kuten moni täällä sanoi, varhaisella koulun keskeyttämisellä on suuria vaikutuksia itse henkilön elämään, heidän perheeseensä ja heidän lapsiinsakin, ja tämä vähentää heidän mahdollisuuksiaan elämässä. Tähän liittyen EU-jäsenvaltiot ovat päättäneet, että pyrittäisiin saamaan koulun keskeyttäminen alle 10 prosentin 2020 mennessä. Tämä jouduttiin uudistamaan tämä tavoite, sillä siihen ei päästy 2010 vuoteen mennessä. On yllättävää, että 17,4 prosenttia koulujen varhaista keskeyttäjistä on saanut ainoastaan perustason koulutuksen. jos ajatellaan, minkälainen vaikutus tällä on, niin pitää ajatella, että jos yhdellä prosentilla saadaan vähennettyä koulun keskeyttäjien määrä, tämä toisi meille puoli miljoonaa ammattitaitoista työntekijää lisää työmarkkinoille. Komissio on siis kerännyt tietoa ja analysoinut pyrkiäkseen paremmin ymmärtämään tätä ilmiötä ja me olemme esittäneet sellaisia toimintapuitteita, joissa otettaisiin käyttöön kompensatorisia toimia, mutta tämän lisäksi korostettiin sitä, että tarvittaisiin myös paljon parempaa tietoa sekä kansallisella että Euroopan tasolla, että ymmärrettäisiin, mitä tällä alalla oikein tapahtuu. Ja sitten on myös todettava, että meillä on kaikilta näiltä aloilta hyviä esimerkkejä, eli ennaltaehkäisyn alalta, intervention ja kompensaation alalta, mutta haasteena on nyt se, että saataisiin kattavia poliitikkoja, sillä koulun varhainen keskeyttäminen on hyvin monimutkainen ilmiö, jossa johon tarvitaan paljon yhteistyötä mahdollisimman monen toimijan kesken, jotta voidaan todella ryhtyä toimiin ilmiötä torjossamme. Sen takia on hienoa, että Euroopan parlamentti tästä asiasta on mietintönsä laatimassa ja hyvin mielemme teemme yhteistyötä niin paljon kuin vain voimme. Kiitos. Savala. Sitten tähän koulupudokkaisiin liittyen vielä. Kiitoksia herra Savalalle vielä. Ja sitten siihen, mitä Savilio että hän totesi tähän omaan tiedonantoonsa liittyen, niin minun pyritti sitten eh, lehdistöedustajilta kannanottoa tähän. Ja minä totesin, että me ole vastuussa tästä. Tämähän on meidän ongelmamme. Mutta tämän sitten piti tehdä lehdistön edustajille, että komissio antaa sen tiedonannon ja parlamentti katsoo asiaa. Me on myöskin tästä mietintö ja että keskustelemme tästä ja te, teemme tästä tietoisuuden herättämistä niin kuin se on tarpeen vaikka etenkään ne voi itse olevat toimessa tässä. Mutta se, mitä herra Piske ja Trupe ja Hannibal ovat maininneet, tämähän, tässä on monia hyviä esimerkkejä. Ja niiden vaihto, eihän niitä voida tehdä noin vain jossain baarissa, vaan tällä tarvitaan tietty alusta. Ja tällaista alustaa Euroopalla on ministerikokouksissa, mutta kunnes tämä on sitten lehdistön päässä tämä ajatus, no tässä kesti kyllä. Ja he totesivat, että Rova Pak, tässähän ei ole mitään tämän takana. Ja minä totesin, että tässä on kyllä niin paljon tämän asian takana, että jota tietenkin pitää vain kansallisesti paina täytäntöön. Mutta jos ei niille mainita asiasta, jos eivät tiedä mitään tästä Bremenin esimerkistä, joka oli hyvä esimerkki, joka täällä mainittiin, minäkin tunsin sen, tai jostain muistakin esimerkkeistä, niin sitten vuosien kuluttua heiltä puuttuu kokemusta, joka auttaisi siihen, että he ovat itse sitten kykeneviä toimimaan. Joten olemme tyytyväisiä, että komissio tekee tässä erotuksia, jotka sopimuksen kattamia, mutta tällä on kuitenkin eurooppalainen lisäarvo, ja kaikkien pitää osallistua näihin parhaisiin käytänteisiin. Joskus en ymmärrä ollenkaan lehdistöedustajia sieltä kun he eivät ymmärrä sitten taas, mikä arvo meidän työllämme on komposessa koulutus ja urheilu ja muut asiat. Tämä on minun loppukommenttini. Rova Hannibal, haluatteko vielä kommentoida? Niin, kiittäisin kaikkia kommenteista ja teitä puheenjohtaja, koska sehän oikeastaan vetää yhteen sen lähestymistapa, joka, tavan, joka meidän pitäisi omaksua tiedon lisääminen, tietoisuuden lisääminen on tärkeää ihan tylysti sanottuna. Koulupudokkuustilanne on todella paha Euroopassa. Ne ovat, nämä luvut ovat todella shokeeraavia. Meillä on paljon työtä edessämme. Asia on sosiaalinen, yhteiskunnallinen, mutta myös yksilöön kohdistuva. Ja sillä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Senpä takia kaikkien kommentit on otettava huomioon, kun tätä mietintöä laaditaan ja pyritään saamaan mietintö valmiiksi ja parantamaan vallitsevaa tilannetta. Kiitoksia saamme sinun luonnoksesi 15. kesäkuuta ja sitten heinäkuun lopussa äänestetään palataanpa sitten koordinaattorin päätökset. Jos teillä on mitään kommentteja näihin, niin hyväksytte ne sitten. Uskoisin näin. 16 kohta muut asiat. Ei mitään. 17 kohta seuraan kokouksen aika 25. ja 26. toukokuuta. Ja lopuksi puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja. Te olette nyt vapaita. Olkaa hyvät.